Shall we start? Ladies and gentlemen. Aloitetaanko? Niin, huomenta. Kiitos. Voidaanko hyväksyä esityslista? Muutama puheenjohtaja ilmoitus. Muistuttaisin, että tämä menee verkkoon tämä kokous ja e-meeting. Sovellus on käytössä kaikille. Ja sitten uutiskirjeistä on verkossa ja tuolla salin takaosassa kopio. Eilen illalla oli kokous parlamentin valiokuntapuheenjohtajien kesken ja sitten 28 komission jäsenen kanssa. Ja minä olin siellä sitten sisämarkkinavaliokunnan puolesta. Siellä tarkastelimme 2015 työohjelmaehdotusta ja siellä keskusteltiin herra Juncker sen avasi, sitten herra Timmermans myös ja Siellä oltiin kovasti sitä mieltä, että työohjelman 2015 pitäisi olla juuri se, mitä he aikovat tehdä 2015, ei mitä 2016, 2017. Ja että se perustui siihen, mistä oli jo parlamentin kanssa sovittu, ettei siinä pitänyt olla mitään uutta. Sitten esitin tiukan kommentin, että halusin tarkastella asioita uudella tavalla. Ja sellaisella tavalla, joka perustuu paremman säädöskäytännön periaatteisiin. Kahdessa osassa pidin puheenvuoron. Toinen koski keskustelua digitaalisista sisämarkkinoista ja toisella kerralla sitten oli keskustelu syvemmistä sisämarkkinoista, jotta saadaan parempaa teollista pohjaa digitaaliset sisämarkkinat Siellä puhuttiin Connected Continent-paketista. Sitten lipevaliokunnasta tuli puheenvuoro. Ja mikä se kolmas oli? Ja kulttuurivaliokunnasta. Siellä puhuttiin tietysti tekijänoikeuksista puheenvuorossani sanoin, että valiokuntamme on sitoutunut kilpailukykyyn, kasvuun ja työpaikkoihin, mutta myös keskitymme kuluttajan suojaan ja tätä parempaa säädöskäytäntöä pidimme hyvänä sekä kun tarkastelemme vaikutusten arviointeja sekä toimeenpanon arviointia lainsäädännön jälkeen. Ja digitaalisesta toimintaohjelmasta haluaisimme varmistaa, että kaikki lainsäädäntö tarkasteltaisiin digitaalisuuden osalta ei pelkästään uutta, vaan myös olemassa olevaa. Ja erityisesti sähköisen kaupankäynnin osalta otettiin esille, että siitä olisi mahdollisia hyötyjä talouden ja kuluttajien osalta. Herra Antsits oli hyvin positiivinen näistä asioista. Sitten sisämarkkinoista. Sen evuusen osuuden avasi herra Tainen. Hän puhui siitä, että täytyy edelleen tiivistää sisämarkkinoita. Hän puhui erityisesti toimeenpanosta. Nekin minä halusin ottaa esille valiokunnan puolesta. Ja mainitsin, että täytyy varmistaa, että se lainsäädäntö, josta on jo sovittu, täytyy toimeenpanna, erityisesti palveludirektiivi, sitten pätevyydet, keskinäinen tunnustaminen, julkiset hankinnat, siihen liittyvä lainsäädäntö. Siinä pyritään todellakin auttamaan innovaatiota ja kilpailukykyä ja kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi liittyy siihen. Ja sitten uuden lainsäädännön osalta, niin otimme esille, että puolustusalan hankintadirektiivi oli tarkasteltavana ja sitten tarkastelimme, miten voidaan parhaiten ottaa mukaan sisämarkkina-asiat eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjaksoon. Eli tarkastelimme myös la- talouspolitiikkaa laajemmin. laajemmin. Ja se, sekin sai vastakaikua. Tiedän, että tästä työohjelmasta tulee päätöslauselma varmaankin tammikuussa. Eli yksi ajatus tästä, että, että jos toimeenpanoon keskitytään, ja siltä se nyt vaikuttaa komission puolella, niin sitten täytyy miettiä, että miten me valiokuntana seuraamme sitä, mitä komissio tekee juuri toimeenpanossa. Hyväksytyn lainsäädännön osalta, jotta varmistetaan, että sillä on niitä vaikutuksia, joita haluttiin, eikä sellaisia, joita ei haluttu. Sen vuoksi oletan, että paras asia onkin keskustella siitä koordinaattorin kesken ensin, että halutaanko valiokunnan aikaa käyttää siihen, että tarkastellaan toimeenpanotoimia ja kommentoidaan. No, pahoittelen, että meni vähän pitkään tässä, mutta sitten viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen on seuraava listan kohta. Jos niihin ei ole ehdotettuna muutoksia tämän kokouksen loppuun, niin niitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten päivitettyä tietoa trilogineuvotteluista. Sähköisten puhelujen järjestelmästä annan puheenvuoron edelleen. Kollegove. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Svůj materský jazyk, češtinu eh, a věřím... No, käytänkin tilaisuutta hyväkseni ja puhun tänään tsekkiä. Minulla on teille hyviä uutisia. Kahden trilogin jälkeen ja lukuisten teknisten kokousten jälkeen, joista puhuin teille marraskuulta, Minulla on nyt suuri ilo ilmoittaa teille, että maanantaina ensimmäinen joulukuuta pidimme kolmannen ja viimeisen poliittisen kolmikantakokouksen, joka käsitteli IKOLin käyttöönottoa. Puhumme delegoidusta säännöstä ja täytäntöpanosta artiklasta 6.4, joka koski henkilötietojen suojaa keskustelimme siitä, kuinka tällä alalla tullaan tekemään työtä, ja komissio esitti kompromissiehdotuksen, joka vastaa niitä prioriteetteja, joita parlamentti ja neuvosto ovat, ö, ovat kannattaneet, joten saimme tukea. Kokouksessa, kokouksessa ratkaisimme kaikki auki olevat asiat. Minusta Tuntuu, että todella saavutimme tässä kokouksessa kaiken sen, mitä toivoimme ja odotimme. Pystyimme tätä, toteuttamaan mandaattia, joka meille annettiin täysistunnossa täällä valiokunnassa. Kyseessä on siis ilmainen palvelu, riippumatta millainen auto on käytössä. Ja se toimii kaikkialla Euroopassa ja sen kautta voidaan parantaa maantie turval, liikenneturvallisuutta. Määräaikaa jäsenvaltiot halusivat vähän pidentää, mutta meille tärkeää oli, että palvelu astuisi voimaan ajoissa se edellyttää eri sidosryhmien yhteistyötä. On tärkeää, että aloitus on tehokas ja hyvin toimiva. Mukana olivat eh, ITRE ja LIBE-valiokunnan varjoesittelijät. Haluaisin tässäkin, tässä vaiheessa kiittää puheenjohtajaa hyvin rakentavasta lähestymistavasta ja toiminnasta trilogissa. Haluaisin kiittää myös kaikkia neuvottelutiimissä olevia kollegoita ja varjoesittelijöitä, avustajia, poliittisia avustajia ja sihteeristöä. Haluaisin kiittää myös komissiota ja Italian puheenjohtajavaltiota erittäin hyvästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Minun mielestäni saavutimme tuloksen, joka voi saada tuen tästä valiokunnasta huomenna. Thank you very much, Olga uh, Kiitos Olga Sanalova. Ja kiitos koko tiimille ja sihteeristölle kaikista tehdystä työstä. Nyt tästä sovitusta tekstistä äänestetään huomenna aamulla valiokuntana 9.45. Ja jos nyt oletetaan, että se menee läpi, niin sitten minä puheenjohtajana kirjoitan neuvostolle ja totean, että tästä parlamentin valiokunta on sopinut ja sitten ymmärrän, että neuvosto hyväksyi virallisesti saman tekstin omassa Koreper-prosessissaan, niin sitten se palaa yhteen lopulliseen äänestykseen täysistuntoon, niin että kaikki ymmärtävät, mitä nyt tapahtuu. Me äänestämme huomenna, sitten minä kirjoitan neuvostolle, neuvosto sitten hyväksyy samanlaisen tekstin Koreperissä ja sitten täysistunnossa yksi viimeinen äänestys tämä on sitten ilmeisesti varhainen ensimmäisen käsittelyn menettely. The next item on the agenda is the report on... Seuraava on sitten mietintö köysiratalaitteistoista ensimmäinen keskustelu mietintöehdotuksesta. Yksi ilmoitus ja pahoittelu. parlamentin käyttämässä ohjelmistossa on tullut muutos. Se koskee kirjallisten asiakirjan kääntämistä. Eli tämä mietintöehdotus, jonka Antonio Lopez Estorios White on kirjoittanut. Antonio on siellä. Se on saatavilla nykyisin ainoastaan espanjaksi ja englanniksi. Muut kielitoisinnot ovat saatavilla 11. joulukuuta. Ja kun keskustelin sihteeristön kanssa siitä, että, että haluatteko te pidemmän tarkistusten määräajan esittelijöiden ja varjoesittelijöiden, kun otetaan huomioon, että jotkut ihmiset eivät ole pystyneet lukemaan sitä omalla kielellään. Tämä oli siis vain menettelytavallinen, että jos te haluatte näin, niin se sopii. Joten annan puheenvuoron Antoniukselle ja kiitos kovasti tekemästäsi työstä. Uh, kiitos puheenjohtaja, tämä on aivan totta. Ja teen kyllä kaikkeeni muiden auttamiseksi. Uskoisin, että tästä mietinnöstä saadaan aikaan konsensus, mutta jos haluatte, että odotetaan näitä eri kieliversioita, niin sekin sopii. Vaihda nyt Espanjaan. El mercado en el mercado de las instalaciones de transporte por cable es Kysy ratalaitteista markkinoita leimaa erikoistuneisuus. Tästä syystä minun mielestäni käsittelemme nyt hyvin teknistä mietintöä, josta poliittisesti ollaan pitkälti yhtä mieltä. Euroopan unionin taloudella on nyt tällä hetkellä 70 prosenttia näiden laitteiden maailmanmarkkinaosuudesta. Neljä miljoonaa työpaikkaa liittyy suoraan näiden laitteistojen asentamiseen. Mm, Oikeusperustaa mm, direkti 2009, joka koskee köysirata-laitteista, ja komissio ehdottaa, että tämä korvattaisiin nyt asetuksella. Esittelijänä e suositan ehdotusta. Tämä on esimerkki lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Tämän ehdotusten, ehdotuksen myötä haluamme harmonisoida olosuhteita, joiden kautta voidaan tuoda markkinoille köysiratalaitteistoihin tarkoitettuja osajärjestelmien turvakomponentteja ja taata vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa näille laitteille. Yksi ongelmista, jota mietinnössä on jota mietinnössä käsitellään, koskien direktiivi 2009 koski eriäväisyyksiä osaksi, kun direktiivi otettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tästä syystä mielestäni on järkevää, että siirrytään asetukseen, koska se parantaa sääntelyä ja yksinkertaistaa sääntelykehystä Euroopan tasolla. Muutoksessa huomioidaan myös tarve taata se, että, ta, että tätä säännöstä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla Euroopan unionissa. Se edellyttää täydellistä yhdenmukaisuutta ja tässä mielessä jäsenvaltiot eivät voi asettaa mitään tiukempia ja erilaisia vaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenvaltiot ovat edelleen toimivaltaisia säädelläkseen muita köysirata asiaan liittyviä asioita, kuten maankäyttö ja ympäristön suoja. Tähän liittyy myös asetuksen valinta, koska näin vältetään tarpeettomat kustannukset, jotka liittyvät siirtymisen osaksi lainsäädäntöä ja voidaan saman tien saada koko Euroopan unionissa voimassa oleva sääntö. Asetuksen myötä myös vältetään eriäväisyydet transponoinnissa, joka saattaisi johtaa eri tasoiseen turvallisuuden suojaan ja sisämarkkinat voisivat tästä kärsiä. Ja tästä olemme varmasti kaikki tyytyväisiä. Tarkistuksessa hyväksyn tämän paket, tämän mm, mm, paketin, joka tulee vuodelta 2008 ja yhteiset puitteet tavaroiden kaupanille, kaupan asettamista A varten, joten hyväksyn nämä yhdeksän ehdotusta, jotka olivat mukana tässä sopeutuspaketissa mietintöluonnoksessa mahdollisuuksien mukaan pidetään kiinni sanamuodosta, josta aikaisemmalla kaudella lainsäätäjät sopivat. Ja kun ehdotusta tarkkaan tutkin ja, ja käsittelin asiakirja 2009-2014 koskien näitä painelaitteiden käsittelyä, tein useita tarkistuksia, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus uuden eh, lainsäädäntökehyksen kanssa. Alun perin köysiratakuljetusta koskevat säännökset eh, oli tarkoitus ottaa mukaan eh, tuotteiden valvontapakettiin. Tämä on asetusehdotus helmikuuta 2013. Tätä ehdotusta ei varmaankaan ajoissa hyväksytä ja tästä syystä on jouduttu hyväksymään erityisiä sääntöjä, jotka koskevat markkinoiden valvontaa näin ollen tuen sitä, että hyväksytään uusi luku neljä, joka koskee Euroopan unionin markkinoiden valvontaa ja näiden osajärjestelmien ja turvakomponentteen valvontaa, kun ne tulevat Euroopan unioniin. Ehdotuksella annetaan vastaus direkt- direktiivi 2000 soveltamisalaan, siis tämä direktiivi 2009, joka koskee köysi mm, rotalaitteista Vaikutusten arviointi oli myönteinen etukäteen ja suurin osa sidosryhmistä ovat ilmoittaneet, että tämä parant että oikeusvarmuuden ja oikeusperustan selkeyden parantaminen pitäisi olla meidän tavoitteenamme. Matkustaja kuljetuksen tarkoittavia, tarkoitettuja köysi ratalaitteistoja ja näitä komponentteja ja järjestelmiä varten on tästä asiakirja, josta käsitellään artikossa 2.2 ehdotuksessa erityisesti keskitytään laitteistoihin, joita käytetään matkustajien kuljettamiin ja vapaa-ajan harrastuksiin vapaan ajan harjoituksessa, tarkoituksessa siis eh, näissä eh, huvipuistolaitteissa ja muissa ei sovelleta kaikkia sääntöjä merkittävissä matkailukohteissa jäsenvaltioiden pitäisi taata oman kansallisen lainsäädännön kautta riittävä suojan taso. Tuen sitä, että osa komponentteita allistetaan eh, sääntöjen mukaisuus arvioinnille turvallisuuskomponenttien mukaisesti. En näe mitään syytä, miksi osajärjestelmiä olisi käsiteltävä eri tavalla kuin turvakomponentteja, koska erilaiset tavat saattaisivat johtaa markkinoiden vääristämiseen ja erilaiseen kohteluun. Ehdotuksessa pidetään kiinni vaatimusten vastaisuuden noudattamismenettelyistä, jotka on direktiivissä 2009 ja ne, niitä edellytetään myös mm, järjestelmiltä. Tässä päivitetään eh, osat, jotka vastaavat uutta lainsäädäntökehystä. Tässäpä ja Nyt haluaisin kuulla teidän kantanne eri ryhmiltä ja ottaa vastaan ohjeita, jos sattuu olemaan jotakin, joka minulta meni ohi. Toivon, että voimme tehdä mahdollisimman hyvin yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you. Now we'll go around the shadows and if any... Sitten varjoesittelijät, jos jotkun muutkin haluavat puheenvuoron, niin äh, näyttäkää merkkiä. Lucy Anderson SJD-ryhmästä. Thank you, Chair. And also thank you to... Kiitos, kiitos myös esittelijälle näin yksityiskohtaisesta ja pitkästä esityksestä ja sen esittelystä ja Kiitos myös tästä määräajan pidentämisestä puheenjohtajalle. Täytyy sanoa, että se on varmaankin aika hyvä ajatus, erityisesti kun määräajat juuri ennen lomakauden alkua ovat aika mutkikkaita aina. Niin se kyllä auttaa tässä mielestäni. Ja sitten olen iloinen, että otitte esille direktiiviasetuksen eron ja se on ihan oikein, olen samaa mieltä, että niin pystymme saamaan parempaa johdonmukaisuutta, mutta täytyy olla tietoinen siitä, että muutoksella on vaikutuksensa myös läheisyysperiaatteeseen jäsenvaltiossa, joten täytyy olla todella varovaisia, että tehdään asia täysin oikein. Joten, tai kuten esittelijä painotti, niin komission ehdotuksessa pyritään lähentämään sääntöjä köysiratalaitteistosta ja varmistamaan vapaa liikkuvuus. On tärkeää, että osajärjestelmät ja turvakomponentit, jotka tulevat markkinoille, toimivat hyvin ja ovat turvallisia. Ja turvallisuus on tietysti avainasemassa meidän ryhmällemme. Pidän hyvänä mahdollisuutta päivittää lainsäädäntöä, jotta markkinatoimijat, valmistajat ja viranomaiset ymmärtävät uuden asetuksen soveltamisalan. Joten haluamme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta voidaan varmistaa selkeät määritelmät ja avaintermien yhdenmukaisen käyttö kuten ilmoitetut laitokset ja vaatimusten mukaisuusarviointilaitokset. Ja todellakin haluamme varmistaa, että säännökset, jotka koskevat EUn vaatimusten mukaisuus todistusta ja artikla 15 täytyy sillä määritellä selkeästi. Myöskin sitten jos ajatellaan CE-merkkejä ja muita tietoja, mitä ne täytyy merkitä pakkaukseen ja laitteeseen, ehkäpä täytyisi myös säädellä osana sitä sähköpostiosoitteesta. Kiitos esittelylle siitä, että markkinavalvonta on otettu huomioon, kun otetaan huomioon asetuksen hyväksymisen viivästys. Tätä uutta lukua pyrimme tarkastelemaan tarkasti, jos käsittelette tätä asiaa. Sikäli kuin voin sanoa, niin ette ole ottaneet huomioon kuluttajasuojasääntöjä nimenomaan tässä ja siitä varmaan muille kollegoilla on huomiota. Tiedämme, että tämä oli alun perin paketti, joten Pitäisin hyvänä, jos voisitte kommentoida tätä. Haluaisin myös sanoa, että kyllä uk niin European Scrutiny Committee tarkasteli köyhyydeltä laitteistoja ja halusi varmistaa, että ennen vuotta 2004 voimassa ollut kanta olisi voimassa, ja joten sitä täytyy nyt tarkastella hyvin läheisesti. Ja sitten nämä historialliset köysiratalaitteistot ovat tärkeä asia joissakin maissa myöskin UKssa. Sehän koskee erityisesti tätä nimenomaista sanamuotoa poikkeukselle, koska meillä on, meillä on suuri sitoumus näihin perinteisiin raidelaitteistoihin. Mutta siis erittäin hyvää työtä tehtävässä ja mielestäni olisi hyvä, jos olisi vähän lisää aikaa tälle. Kiitos. So for the ECR... Sitten ECRltä. I'm rapport... Haluaisin kiittää esittelijää Asturia Lopesia ensin hänen hyvästä työstään ja tarttuisin tähän Vikin ehdotukseen, että ottaisimme vähän lisäaikaa asian käsittelyyn, semminkin kun mietintö on nyt vain saatavana englanniksi ja espanjaksi. Se helpottaisi kyllä työtämme. Periaatteessa kyllä ECR pystyy kannattamaan esittelijän kantaa. Selkeä lainsäädäntöperusta olisi sama kaikille EU-jäsenvaltioille ja tämä olisi hyvä asia ja sillä voitaisiin vähentää juridisia ongelmia sisämarkkinoilla. Mitä sitten tulee näihin historiallisiin laitteistoihin, ja sen kansalliseen käsittelyyn, niin se vaikuttaa minusta hyvin järkevältä ja kussakin maassa pitäisi sitten arvioida, mitkä köysiratalaitteistot ovat historiallisia. ECR periaatteessa siis tukee esittelijän kantaa. Kiitos. Sitten Dita Haransova Alderyhmästä. And I also would like to thank... Kiitoksia Viki. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on mielestäni tehnyt erittäin hyvän mietintön luonnoksen. Kun luin 141 tarkistusta, niin minun on vaikea lisätä tähän muuta. En näe mitään poliittisia eroja ryhmien välillä tässä asiassa. Olen tyytyväinen tähän poikkeukseen historiallisia laitteita varten, niin kuin täällä jo aikaisemmat puhujat ovat todenneet. Meillä on jotenkin historiallisia laitteita Tsekin tasavallassa ja olisi harmi, jos niiden pitäisi lopettaa toimintansa johtuen teknisestä sääntelystä. Mutta kuten teitte selväksi omassa tarkistuksessa, niin nämä, nämä, näiden laitteiden pitää olla turvallisia käyttäjille. on kysymys kuuluu, kuinka en, ehkäisemme poikkeuksen väärinkäytön. Eihän, eihän vanhuus tee välttämättä laitteesta historiallista. Joskus saatetaan korvata laitteita, vaikka siitä tulee kustannuksia. Haluaisin, että että tehtäisiin selväksi, milloin kyseessä on historiallinen laitteisto. Sitten markkinavalvonnasta koskeva, sitä koskeva luku, tästä puhuittekin elustuksessa Minulla olisi tekninen kysymys, joka ei ole ehkä niinkään esittelevän komissiolle. Mitä tapahtuu silloin, kun hyväksymme markkinavalvonta-asetuksen? ja so, sovimme su- säännöistä tässä asetuksessa, ovatko ne tämän asetuksen yläpuolella. Voin myös tukea asetuksen käyttöä. Olen yhtä mieltä siitä, että ei ole mitään tarvetta tehdä tästä direktiiviä. Valmistajia on näin niin harvoja, niin harvoissa jäsenvaltioissa, että on aivan turhaa kuvitella, etteikö ne voisi noudattaa samoja turvallisuusstandardeja. Kiitoksia. Kristel uh, Schaldemose. Kiitos Dita. Sitten Schaldemose. Uh, Kiitos. Ensinnäkään en aio esittää nyt mitään lopullista kantaa tähän mietintöön kokonaisuudessaan, mutta esittäisin yleisen kysymyksen. Olen yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin esittelijä ja STn varjoesittelijä markkinavalvonta-asiassa tuoteturvallisuuspaketissa. Ja sanoisin, että meillä on kyllä tässä mahdollisesti ongelma, sillä kysehän on nyt köysiradoista, sitten on näitä kaasulaitteistoja, henkilönsuojaimia ja niin poispäin esityslistalla. Ja monet niistä liittyvät tuoteturvallisuuspakettiin ja markkinavalvontaan. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Ensinnäkin meidän on mielestäni perättävä toimenpiteitä neuvostolta, sillä meidän on päästävä tuoteturvallisuuspaketissa eteenpäin, mutta meidän on myös tässä valiokunnassa mietittävä, miten käsittelemme asiaa, jotta voimme varmistaa, että meillä on samantyyppisiä ehdotuksia ja vaatimuksia valmistajille ja jälleenmyyjille kaikissa näissä lainsäädäntöteksteissä, joita nyt on käsiteltävänä. Ja meidän on otettava huomioon myös se, mitä markkinavalvonta-alalla etenkin parlamentissa jo on hyväksytty, jotta meillä ei sitten lopulta olisi neljän tai viiden erilaisia vaatimuksia ja säännöksiä, sillä se ei ole hyväksi sisämarkkinoille eikä kenellekään tai millekään. Puheenjohtaja, ehdotan siis oikeastaan, että meidän pitäisi ehkä oikeudellisen yksikön kanssa pitää kokous ja miettiä, miten tutkimme tätä asiaa ja myöskin valiokuntana sitten esittäisimme neuvostolle tämän huolenaiheemme ja sanoisimme, että meidän pitäisi nyt tehdä jotain, jotta meillä ei sitten ole hyvin kirjavaa lainsäädäntöä, kun kaikki tämä on valmista, kun sitten tuo tuoteturvallisuuspaketti aikanaan tulee voimaan. Miten voimme siis varmistaa, että toimimme nyt oikein ja järkevästi? Good question. Um, but... Hyvä kysymys, mutta ihan lyhyesti, jos sopii Oikeudellinen yksikkö, sillä siellä on ongelma ja sitten valiokunnan sihteeristä on jo tarkastellut näitä kolmea asiaa, köysirät, laitteistot, sitten nämä henkilösuojaimet ja sitten tarkastella niitä artikloita, jotka ovat kaikissa, jo, jotka liittyvät uuteen lainsäädäntökehykseen, ja sitten johdonmukainen lähestymistä on yritetty varmistaa kussakin niistä. Eli paras tapa olisi varmistaa, että valiokunnan sihteeristö tekee sitä työtä teidän kanssa myöskin, jotka työstätte markkinavalvontapakettia, jotta katsotaan, onko siellä potentiaalisia asioita, joissa pitäisi ehkä yrittää päästä sapuun niin, että eh, siis koko ajatus uudessa lainsäädäntökehyksessähän olisi se, että varmistetaan johdonmukaisuus lähestymistavoissa ei ajatella pelkästään kotimaan valmistajia, vaan tärkeitä muitakin teollisia toimijoita tulevat samalla lainsäädännön kehykseen ja että kaikissa lainsäädännöissä olisi johdonmukaisuus, jotta markkinavalvonta olisi helpompaa. Eli ehdotan, että suosituksen otetaan huomioon, käydä asiat läpi sihteeristön kanssa ja pyritään kartoittamaan, onko alueita, joilla voitaisiin tarkistaa johdonmukaisuus. Mutta paljon tässä on taustatyötä tehtykin, koska olen nähnyt, mitä he ovat tehneet. Sitten edustaja Grappini. Președintă, de la început vreau să apreciez munca grea. Este un raport... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä isosta työstä, jonka olette tehneet. Tämä on vaikea ja merkittävä mietintö. Työ on hyvin tehty. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että uskon, että määräaika tarkistuksille ei ainoastaan tässä kompleksissa mietinnössä, vaan yleisesti ottaen – määräajat tarkistusten jättämisillä ovat hyvin lyhyitä. En tiedä, mitä te voisitte puheenjohtajana täällä tehdä tai mitä me voisimme tehdä, mutta tarvitsemme enemmän aikaa keskustella näitä ja ajatella nämä asiat läpi, koska teemme lainsäädäntöä täällä 28 valtaa, valtiota varten ja meillä on valtava vastuu. En tiedä, onko tämä ihan oikein, niin voit ehkä selittää tämä minulle. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että direktiivi 2000 09 korvataan asetuksella. Täällä on jotenkin epätasapainoa direktiivin täytäntöönpanossa olette oikeassa, mutta en aivan saanut tätä. Siis artikla 2 turistia ja markkinoita huvipuistolaitteita koskevia laitteita varten. Mihin tämä otetaan mukaan? Koska tämä asia on kunnolla säänneltävä kansallisella tasolla. Valitettavasti, kun matkailua ajatellaan, niin matkailu on kasvattava Euroopan unionissa. Tämä on merkittävä taloudellinen mahdollisuus meille. Ja nämä erilaiset markkinat ja huvipuistot todella Itä-Euroopassa olet nyt lähteneet nousuun. Romaniassa esimerkiksi en usko, että Tarvitsemme sääntelyä jokaisessa jäsenvaltiossa, siitä saattaisi tulla ongelmia. Voisitteko selittää minulle, onko niin, että teidän mietinnössänne, joka koskee matkailijoille tarkoitettuja köysirattalaitteita, niin mikä on sääntely tässä? Olen yhtä mieltä näistä historiallisista laitteista. Voi olla, että poikkeus johtaa väärinkäytöksiä, mutta miten tämä voitaisiin korvata? And then Catherine Steiler, can I just before you come in, Catherine, I haven't been given a... Minulle ei ole ilmoitettu varjoesittelijän nimeä GUE-ryhmästä, eikä vihreiden ryhmästä, eikä EFDstä. En tiedä, onko varjoesittelijät nimetty. Niin, olkaa hyvä. Kiitos Viki. Vihreiden osalta minulla on ilo toimia varjoesittelijänä tässä mietinnössä tässä vaiheessa. En halua pidentää keskustelua. Haluaisin kiittää tietenkin esittelijää hänen tekemästään työstä. Tässä vaiheessa en ole vielä näitä 143 tarkistusta opiskellut, anteeksi vain, mutta teen sen kyllä ja kyllä tämä hoituu, mutta haluaisin vain sanoa, että tuemme täysin tätä harjoitusta. Esittelijä voi luottaa luonnollisesti vihreään ryhmään. Se tulee tukemaan esittelijää tässä työssä ja näissä suuntaviivoissa ja, niin, ja, ja, ja työstämme tätä asetusta. Olemme yhtä mieltä tästä neuvoston lukkiuttamisesta koskien horisontaalisuutta turvallisuuskysymyksessä. Mutta nyt haluaisin todella kiittää esittelijää ja todeta, että olemme kaiken kaikkiaan aivan yhtä mieltä. Styler. Uh, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasta työstä näissä eri asiakokonaisuuksissa. Tiedämmehän, että ne liittyvät yhteen. Markkinavalvonnasta, minä tietysti nyt puhun kaasusta tässä myöhemmin, mutta haaste, joka meillä on markkinavalvonta-asiassa, on, että nämä ehdotukset on nyt esitetty ja ajatettiin, että markkinavalvonta oli jo käsitelty ja nyt tämä haaste on siis edessä, koska meillä on nyt sitten tulevaisuuden näkymä parlamentissa juuri se, mitä me olemme tässä valiokunnassa tukeneet. Ja nyt sitten tulee esille se, että on tämä uusi lainsäädäntökehys, mutta meilläkin on näkemyksemme, että saadaan tämä tasapaino oikein. Että olen kyllä sitä mieltä, että esittelijä Charles de Mose on hyvin legitiimi juttu tässä tämä markkinavalvonta ja valiokuntana yritämme sitä käsitellä. Sehän on konstikasta tämän tilanteen vuoksi, jossa nyt olemme. Emme ole tätä itse valinneet, mutta kyllä tämä saadaan hoidettua kuntoon. Ja juuri se, että meillä sihteeristö jo tarkastelee asiaa ja toivon, että pystymme tekemään esittelijän kanssa yhteistyötä tällä alalla. Ja kyllä se auttaa mielestäni, että meillä on puheenjohtajalla on yksi mietit, milloin on toinen – ja herra Lopez Estures on siellä, se, hänellä on kolmas. Ja kyllä tässä voidaan jotain tehdä, jotta varmistetaan, että johdonmukaisuus on olemassa kaikissa kolmessa asiassa. Se on hyvin tärkeää, niin halusin vain tämän ottaa esille. Markus Pretzel. Markus Pretzel, ole hyvä. Ja, um... Niin. Ensinnäkin Kiitos siitä työstä, jota olette tehneet ja erityisesti jota esittelijä on tehnyt 80-sivuinen luonnos alalla, joka työllistää 4000 ihmistä Euroopasta ja nämä 80 sivua käsittävät henkilökuljetukset, turisti laitteistot, historialliset laitteistot ja paljon muuta on suunnitteilla Euroopan laajuista ja kansallista sääntelyä molempia. Ja jos nyt katsotaan, että minkälainen koneisto tässä pannaan käyntiin, mitä teidän toimistossanne ja komissiossa ja ties missä kaikkialla on jo tehty, niin voi vaan puistella päätään. Tässähän käytetään verovaroja tähän prosessiin ja olen aika hämmästynyt siitä tavasta, miten tällaista asiaa käsitellään. Sisältöön en nyt puutu ollenkaan. Teknisesti se on varmasti aika lailla kohdallaan, mutta se, että näin pienelle, pientä alaa koskevassa sääntelyssä näin valtava koneisto paiskii töitä, niin se on kyllä hämmästyttävää. So would the commission like to... Haluaisikohan komissio esittää lausuman? Niin, ilmeisesti sieltä joku on paikalla. Uh, thank you. So just to try to provide some clarification. Kiitoksia. Yritän tuoda tähän vähän selvyyttä. Yksi kysymys täällä kysyttiin, miksi nämä huvipuistojen markkinalaitteet eivät kuulu soveltamisalaan, koska tämä lainsäädäntö kattaa henkilöiden kuljetuksen ainoastaan ja se näin ollen nykyisessäkään äh, direktiivin soveltamisalassa ei ole nämä mukana ja tarkoituksena ei ollut laajentaa soveltamisalaa tässä vaiheessa. Historialliset laitteet ovat täysin suljettu pois ja se on jätetty kokonaan kansallisen lainsäädännön varaan paitsi määritelmät. Siis historialliset, historiallisten laitteiden määritelmistä on sovittava. Markkinavalvontaan kunnioitamme nyt on tehty tarkistuksia, jonka mukaan otettaisiin mukaan lukku, joka on mukaan myö, mukana myös NLF-säännöksessä uusissa lainsäädäntökehyksissä siis – Uskomme, että tämä koskee sitten myös henkilönsuojalaitteita ja painelaitteita. Kun markkinavalvonta-asetus on hyväksytty lainsäätäjän taholta, niin se korvaa sen, mitä meillä on nyt toimialakohtaisessa lainsäädännössä koskien markkinavalvontaa. Toisin sanoen se, mitä meillä on LLF-paketissa ja mitä meillä tulee olemaan tässä asetuksessa mm, koskien markkinavalvontaa, ne korvataan asetuksella. Tämä on meidän ymmärryksemme. Sitten tästä mietinnöstä haluaisin kiittää ehdotetuista tarkistuksista. Niiden avulla voidaan parantaa ehdotettua asetusta. Kiitoksia. Kiitos takaisin esittelijälle. Mut mutta siis keskustelu lyhyesti muiden markkinavalvontaesittelijöiden kanssa. Siis oletan, että se mitä tapahtuu on se, että kaikki kolme mietintöä menevät trilogiin samaan aikaan. Ja sillä tavalla varmistetaan, että markkinavalvontapaketti voidaan käsitellä siinä kattavasti ohessa. Mutta varmaankin kolmen esittelijän tapaaminen ja sitten sihteeristö pitää asia silmällä. Tätä, tämä olisi minun kommenttini tähän, mutta toivon, että ne saadaan. Tuoteturvallisuuspaketti ja markkinavalvontapaketti tähän mukaan. Niin, ettei tässä liian pitkäksi aikaa. Antonio. Kiitos. No, I would just uh, like to take the opportunity. Haluaisin vain kiittää kollegoita eri ryhmistä saamastani tuesta. Haluaisin kiittää myös tarkistuksista, joita olette esittäneet Tämä historiallinen asia se on siis jäsenvaltioiden käsissä, mutta haluaisin muistuttaa myös siitä, että tässä on kyseessä myös uudet laitteet. En katso vain taaksepäin. Turvallisuus on tässä aivan asemassa ja tämä on aina otettava huomioon. Ja ajateltava sitä, että talvi on tulossa ja kal- köysirata ovat tulessa ja me tiedämme, mistä politiikassa on kysymys. Meidän on oltava valmiina, ei tämän mietinnön tavalla, vaan yleisesti, kun keskusteluja käydään, niin olen oikein avoin kuulemaan, mitä teillä on tähän sanottava. Kovin paljon konsensusta näiden tarkistusten suhteen on osoitettu, joten eiköhän tämä suju, mutta jos jotakin uutisia tulee, niin ähm, otan ne mielelläni vastaan. Sitten nämä matkailuun liittyvät kysymykset, ne minua kovin kiinnostavat. Tulen Majorkalta, Majorka on vaalipiirini, joten tiedän matkailusta yhtä ja toista. Matkailu on aina mielessäni, always in my mind. Kyseessä on, on matkailu, joka tuo, tuo todella satoja tuhansia työpaikkoja, ei vain muutamia tuhansia niin kuin köysiratalaittaistot. Otan kyllä nämä matkailun vaikutukset huomioon ja tutustun vaikutusten arviointiin. Sitten kysyttiin näistä, näistä kuluttajaa tuotteista, radiolaitteista koskevasta asetuksesta puhuttiin – onnistuin saamaan sen mukaan tähän mietintöön. Kiitän teitä tuesta ja otamme nyt aikaa, että saadaan käännökset tehtyä. Tulen Espanjasta ja minulle kielikysymykset ovat tärkeitä, joten ottakaa aikanne, kun kaikki kielet, kieliversiot ovat saatavilla, niin sitten voisimme keskustella tästä uudelleen. Kiitoksia. Okay, so we will look at an, a way to extend the deadline. Joten pyritään pidentämään määräaikaa. Niin, että joudu joulutaulua kaikki työskentelemään. Niin ensimmäisenä päivänä joulutauon jälkeen. No siitä saadaan vähän aikaa. No kiitos todellakin. Seuraava kohta esityslistalla on komission esitys vaikutusten arvioinnista, joka koski julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon niin kutsuttujen liikesalaisuuksien suojausta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Ja komissio aloittaa. Mr. Bergevin? Yeah. Herra Bergevin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Voisikohan tuon esityksen laittaa tuonne näytölle. Um, this is in niin tässä on näitä dioja. Valmistelin tällaisen esityksen sen perusteella, kun valiokunta käsitteli tätä viimeksi ja minua pyydettiin esittelemään tätä vaikutusten arviointia, joka tästä esityksestä tehtiin. Toivon, että nämä diat saadaan teidän jäsenten käyttöön ja yritän nyt tässä lyhyesti esitellä ne ja tietenkin voimme keskustella. Voidaanko ottaa seuraava dia esiin? Niin nämä ovat saatavana kyllä valiokunnan netissä jo tällä hetkellä. Nyt toivottavasti nyt nuo diat pysyvät vauhdissa, niin pyydän jo anteeksi, jos on hankaluuksia. En nyt liikaa aio käyttää asiaa, äh, tähän asiaan aikaa. Tietohan on nykytalouden perusta ja yritystemme kilpailukyky määräytyy sen mukaan pitkälti, miten paljon ja millaista tietoa niillä on. Ja koko henkisen omaisuuden suoja, ja innovaatiot ovat tässä keskeisiä. Ja salaisuudet ja luottamuksellisuus ovat tässä henkisen omaisuuden suojassa keskeisiä. Ja se, jokaisella yrityksellä on tiettyä salassa pidettävää luottamuksellista arvokasta tietoa, tietenkin. Ja toinen tärkeä asia on se, että liikesalaisuudet ovat aina jossakin kohtaa ketjua. Tämä on eri asia kuin lainsäädäntö. Ennen kuin patentti rekisteröidään, se on liikesalaisuus siihen asti. Ja kaikki tällainen tällainen pioneeritoiminnan etu tai se, että ensimmäisenä tekee jotain, niin kaikki tällainen on liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa ja kaikki tämä liittyy yritysten kilpailukykyyn. Sitten seuraava dia taas. Ja hyvin tärkeää on huomata, kun tuo seuraava dia toivottavasti tulee näkyviin, on se, että liikesalaisuudet eivät ole mitään yksinoikeuksia, eikä, eivätkä ne tarkoita sitä, että etteikö kilpailija voisi jotakin toista kautta päätyä sitten tähän samaan keksintöön tai ajatukseen, joten liikesalaisuudet ovat kilpailun keino ja niiden säilyttäminen. Toisaalta taas On tärkeää huomata, että salaisuuksia voidaan hankkia käyttöön myös epärehellisen keinoin, joko varastamalla tai luottamuksellisuusmääräyksiä tai sopimuksia rikkomalla. Suuri kysymys on se, että onko tämä suuri ongelma. Vaikutusten arvioinnissa on pyritty osoittamaan asia mahdollisimman hyvin ja tulos näyttäisi olevan, että se on suuri ongelma. Sitten kerron, että mitenkä keräsimme tietoa vaikutusten arvioinnissa. Ensinnäkin meillä oli juridinen tutkimus, juridinen tarkastelu, jossa katsoimme 28 jäsenvaltion sääntelytilannetta. Sen jälkeen meillä oli hyvin laajan yleisön kerännyt julkinen kuule- konferenssi kesäkuussa 2012 ja siinä käsittelimme markkinoiden valvonnan mahdollisuuksia ja tietojen saantia siitä, sillä aihehan on sikäli hankala, että yritykset eivät tietenkään mielellään palkasta, paljasta salaisuuksiaan tai niiden käsittelyyn liittyviä asioita. Tässä mielessä parlamentin tekemä tutkimus on ollut hyvin onnistunut, sillä aiheesta on todellakin hankala saada tietoa ja joudutaan luottamaan hyvin pitkälti omiin tutkimuksiin. Ja julkinen kuuleminen oli myöskin, mutta sitä ennen sanoisin, että professori Franzoni on ollut mukana valmistelutyössä. Hän on Boloniassa tästä aiheesta vastaava professori ja myöskin on sovellettu Oslon metodologiaa tässä tutkimuksessa. Ja 60 prosenttia yrityksistä, joita tutkimme, oli PK-yrityksiä. Palaan tähän vielä tarkemmin. Kuten aina, niin teemme myös julkisia tutkimuksia, järjestämme julkisia kuulemisia. Saamme 386 vastausta. Tästä voitte sitten tarkemmin katsoa, miten nuo vastaukset jakautuivat eri kategorioihin. 152 kansalaista vastasi. Se ei ole mitenkään valtava luku. Ja tämä ehkä viesti siitä, että tämä on ennen kaikkea yrityksiä kiinnostava kysymys. Otettiin huomioon erilaisia painotuksia eri tekijöiden kesken. Business Europe, Euroopan yritysten etujärjestö, oli yksi vastaaja ja se kattaa sitä kautta monta yritystä ja niin edelleen, mutta voitte tosiaan katsoa tarkemmin nämä vastaajat. Kansalaisten vastauksista noin puoli oli täysin saman sisältöisiä ja niissä käytettiin mallipohjaa, joka oli saatavana internetistä. Yksi poliittinen puolue oli laittanut sellaisen saataville internettiin. Sehän on ihan sallittua ja ok, mutta otimme tämän huomioon vaikutusten arvioinnissa, tai mainitsimme sen, mutta emme ota siihen sen kummemmin kantaa. No, mitä sitten havaitsimme? No, vaikutusten arviointiasiakirjassa on 25 liitettä, enkä nyt todellakaan käy niitä kaikkia lävitse. Mutta tässä diassa näette tärkeimmät löydökset. Ensinnäkin liikesalaisuudet ovat aivan olennaisen tärkeitä yrityksille kaikkialla EU-ssa. Toisekseen liikesalaisuuksien väärinkäytökset vaikuttavat lisääntyvän, samoin epärehelliset käytännöt. Kolmanneksi se asia, joka valiokunnalle on kaikista tärkein, on se, että havaitsimme, että sisämarkkinoilla on hyvin hajanaista sääntelyä tässä asiassa. Siis siinä, miten liikesalaisuuksia käsitellään ja kohdellaan ja minkälaisia muotoja niillä on. Vaikutuksia arvioidessa voidaan myöskin tutkimustemme perusteella todeta, että rajat ylittävät innovaatiot ja liikesalaisuuksiin perustuvat liiketoimet ovat hyvin tärkeitä siinäkin mielessä, että yritykset erikoistuvat yhä enemmän ja kehittävät rajat ylittäviä liiketoimintamalleja ja kehittävät uusia tuotteita Ja tässä tulee sitten kysymykseen se, että jos sääntely on kovin erilaista eri jäsenmaissa, niin se on omiaan vääristämään ja haittaamaan kilpailua sisämarkkinoilla. Sitten tarkastelimme myös EUn taloudellista kilpailukykyä. Ja tämähän on elintärkeä asia niin suurille kuin pienille yrityksille. Ja vaikutusten arvioinnissa ja esittelemme jotakin lukuja, joihin voitte tutustua tarkemmin. Mutta PK-yrityksille etenkin asia on hyvin tärkeä. Edelleen tässä diassa haluaisin korostaa sitä, että, että jos että liikesalaisuuksilla on todellakin hyvin tärkeä rooli li, tiedon suojaamisessa liikekumppaneiden kesken EU:ssa. Tutkimusta tehdään yhteistyönä erittäin paljon nykyisin ja tämä pätee myös yliopistojen liikelaitoksia, jotka ovat aktiivisesti etsineet kumppaneita yli rajojen. Ja nämäkin ovat sisämarkkinoiden kannalta erittäin tärkeitä. No sitten epärehelliset käytännöt. Mehän olemme tietopohjainen talous, joten tieto on erittäin tärkeää ja siksi myös sen salaaminen on paljon tärkeämpää kuin aikaisemmin. Ulkoistaminen, lisessointi, allianssit ja niin poispäin ovat yhä yleisempiä – ja niillä on keskeinen asema kilpailukykyisten yritysten kasvusuunnitelmissa, joten tällaisissa verkostoissa myös salaisuuksiin liittyy erilaisia ongelmia kuin aikaisemmin. Työvoima on yhä liikkuvampaa, se siirtyy maasta toiseen. Tuotantosyklit ovat entistä lyhyempiä ja tuotteiden elinkaaret. Henkisestä omaisuudesta ja sen suojasta puhuttaessa puhutaan esimerkiksi käyttöoikeuksista ja sitten tällaisista inkrementaalisista elinkaarista tuotteilla, ja se saattaa olla jopa vain kuukausien mittainen nykyisin. Ja tässäkin liikesalaisuuksilla on tärkeä rooli. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on tämän uuden, tai no onhan tuo internetti nyt ollut jo parikymmentä vuotta olemassa, mutta kuitenkin kaikki tehdään nykyisin verkossa ja hakkeroinnilla on sitten kaikenlaisissa väärinkäytöksissä merkittävä asema. Kun tarkastelimme tätä liikesalaisuuksien merkitystä niin otetaan esimerkiksi tämä yritysten kuuleminen, jossa oli hyvin edustava vastausprosentti, niin sen perusteella yrityksissä oli aika laajasti nähty liikesalaisuuksien väärinkäyttöä ja niihin liittyviä ongelmia, mutta yritykset eivät kovin innokkaasti mainosta tällaisia tapauksia, sillä, sillä olisi tietenkin kielteisiä vaikutuksia niiden taloudelliseen arvoon ja osakkeiden hintaan ja niin poispäin. Tällä viikolla esimerkiksi kuulimme uutisista, että yhdysvaltalaista vihdealan yhtiötä vastaan oli hakkeroitu ahkerasti ja hyvin paljon tärkeitä tietoja, esimerkiksi ennakkojul... ennakkokatselussa olevia elokuvia oli saatu väärin käsiin ja tämä kuvastaa hyvin asian tärkeyttä. Sitten voitte tarkemmin itse tutustua tämänhetkiseen lainsäädäntötilanteeseen ja sen heikkouksiin. Ja haluaisin kaiken kaikkiaan korostaa sitä, että jäsenvaltiossa on kyllä erilaisia lainsäädäntömenettelyjä, mutta asioihin puuttuminen ja sen mahdollisuudet eri jäsenvaltioissa vaihtelevat kovin paljon rajat ylittävästi. Sitten vielä pari tärkeää asiaa. Vain kymmenessä jäsenvaltiossa on laillisesti määritelty, mikä liikesalaisuus on. Vaikka niissä määritelmissä on paljon yhteistäkin, ja tämä määritelmä sisältyy myös TRIPS-sopimukseen, niin niissä on myös paljon eroja. Myös kolmansien osapuolten väärinkäytösten estämisen mahdollisuudet vaihtelevat paljon. Monissa jäsenvaltioissa ei ole mitään laillisia välineitä tällaisen kolmannen osapuolen käytön estämiseksi. Ja Kuten sanoin, niin kuudella jäsenvaltiolla ei ole mitään erityistä tämän alueen lainsäädäntöä. Ja jos nyt sattuu olemaan PK-yritys, joka toimii rajat ylittävästi, niin sekin on jo hyvin vaivalloista saada selville, miten oikeuksia voi tällaisessa tilanteessa perätä, jos niitä ei omassa lainsäädännössä ole. Tämäkin korostaa sitä, että monien yritysten kannalta EUn laajuinen lähestymistapa olisi hyvin tervetullut. Sitten rangaistuksia ajatellen. Tässä on tämä pylväsdiagrammi, jossa, jossa näette joitakin lukuja, jotka liittyvät tuoteväärennyksiin ja, ja muihin vastaaviin ja tuotteiden tuhoamiseen ja markkinoilta poistumiseen liittyviin asioihin. Voitte niitä katsoa tarkemmin. Ja yhteenvetäen, kyllä vain eroja on, ja tutkimustulostemme perusteella nämä erot jäsenvaltioissa haittaavat sitä raja, rajat ylittävää yhteistyökumppanien hakua, jonka aikaisemmin mainitsin heikoin lenkki on tässä aina se ongelma, joten jos omassa jäsenvaltiossanne suojelu on kohdallaan, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että maasi yritykset ovat turvassa, sillä jos se tekee yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joissa säätely ei ole kohdallaan, niin siihen sitten asiat voivat kaatua, eikä saada väärinkäyttäjiä vastuuseen. Ilmeni myös, että pelolla on suuri merkitys ja se liittyy esimerkiksi oikeudenkäynteihin. Nimittäin joissakin jäsenvaltiossa, jos käydään oikeutta näistä asioista, niin liikesalaisuuksien pitäminen liittävän, riittävän pienessä piirissä oikeudenkäyntien yhteydessä ei ole lainkaan itsestään selvää, sillä oikeudenkäynnit ovat julkisia. Eli jos lainsäädäntöä onkin olemassa, niin sitä ei käytetä siitä syystä, että siihen liittyy tällaisia seurannaisvaikutuksia. Mainitsin myös rikoslainsäädännön. Tässä olen aikaisemmin käsitellyt siviililainsäädäntöä, mutta 12 maassa on myös rikoslainsäädännössä liikesalaisuuksiin liittyviä asioita. Tässä siis lyhykäisyydessään tämä asia missä on valkoinen kohta tässä taulukossa, niin siinä on sääntelyaukko ja siitä voitte sitten saada yleiskuvan tästä sääntelytilanteesta. Ja lopuksi vielä emme suinkaan ole ainoat, jotka miettivät näitä asioita, vaan esimerkiksi OECD on siihen paneutunut ja tarkastellut sääntelyn suojaa taloudellisten indeksien alueella. Ja näissä neljässä suuressa jäsenvaltiossa, joita OECD on katsonut, on myös merkittäviä eroja. Juoksen nyt tämän lyhyesti läpi, sillä olen jo maininnut tämän ongelman, että erittäin harvat yritykset käyvät oikeutta liikesalaisuusasioista juuri siksi, että lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät ovat tässä suhteessa hyvin sirpaloituneita ja erot suuria. 29 prosenttia vastaajista katsoi, että tehokkaita keinoja asioiden hoitamiseen ei ole, ja 14 prosenttia pelkäsi liikesalaisuuksien paljastuvan oikeudenkäynneissä. Kaksi ongelmaa, jotka havaitsimme vaikutusten arvioinnissa, ovat se, että nykyinen tilanne heikentää halukkuutta rajat ylittävän yhteistyöhön ja toisekseen yritysten kilpailukyky kärsii liikesalaisuuksien paljastumisen riskin vuoksi. Näitä asioita on tietenkin hyvin vaikea mitata, mutta olemme kyllä pyrkineet siihen parhaamme mukaan. Jos katsotaan tätä ensimmäistä ongelmaa, eli rajat ylittävän innovaatiotoiminnan estyminen, niin siihen liittyy paljon riskejä ja suuria kustannuksia. Jos katsotaan tätä tutkimusta, niin 40 prosenttia EU-alueen yrityksistä – pidättäytyi liikesalaisuuksien jakamisesta näistä syistä. Ja yli 50 prosenttia oli sitä mieltä, että kansallisen sääntelyn erila- eroavaisuudet haittaavat tätä kyseistä toimintaa. Kilpailukykyä ajatellen sitten siinä 56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että väärinkäytökset ovat johtaneet liikevaihdon alenemiseen tai sopimusten menettämiseen. Erityisen tärkeää on se, että tulos on tulos vaikuttaa siltä, että PK-yrityksiä tämä kohtelee erityisen kaltoin, sillä PK-yrityksillä liikesalaisuudet ovat suhteessa merkittäviä, merkittävämpiä kuin suuremmille. Sitten viimeinen tärkeä asia Julkisesta kuulemisesta kävi erittäin selväksi, että riskiä pidettiin paljon suurempana niissä jäsenvaltioissa, joissa suojan taso oli heikompi. Joten tämäkin oikeuttaa sääntelytoimet tällä alueella eurooppalaisella tasolla. Sekään ei ole merkityksetöntä, että Asialla on vaikutusta myös työmarkkinoihin. Tässä on yksi luku saksalaisesta tutkimuksesta. Siinä arveltiin, että noin 30-70 000 työpaikkaa vuodessa jää puuttumaan teollisuusvakoilun vuoksi tai on, on uhattuna teollisuusvakoilun vuoksi. Ja jos ajatellaan työvoiman liikkuvuutta, niin Joistakin keskusteluista, joita olemme käyneet, on käynyt ilmi, että jos tilanne on sellainen, että liikesalaisuuksiin ei, tai niiden paljastumiseen ei lainsäädännön keinoin voida puuttua, niin sitten sitten työntekijöiden haltuunkaan näitä ei uskota. Yhdysvalloissakin on eri osavaltioiden kesken tutkittu tätä asiaa. Ja sielläkin tilanne on aika vastaava. Kilpailukyvyn alentumisen suhteen olemme tässä diassa luottaneet OECDn tutkimustuloksiin. Ja OECD on havainnut, että paremman liikesalaisuuksien suojan ja innovaatiopanosten ja tulosten välillä on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä korrelaatiosuhde. Mikä sitten on poliittisten toimiemme tavoite? No ensinnäkin haluamme tietenkin parantaa laillisen suojan toimivuutta sisämarkkinoilla kokonaisuudessaan. Tässä on kyse oikeudellisesta suojasta liikesalaisuuksien väärinkäytöksiä vastaan. Kyse ei ole mistään uusien oikeuksien luomisesta tai uuden lainsäädännön keksimisestä sinänsä, ja tämä asiahan on jo otettu huomioon nykyisessä TRIPS-sopimuksessa. Tuloksena olisi sitten se, että TK-toiminta ja innovaatiotoiminta kohenisivat sisämarkkinoilla, ja tämä taas parantaisi yritystemme kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Tälle valiokunnalle ei tarvitse edes puhua oikeusperustasta. Tietenkin sisämarkkinalainsäädäntö on tässä keskeinen. Se on 114 artikla ja sitten olemme myös subsidiariteettianalyysiä tehneet. Ja Espanja ja Portugali ovat muodollisesti vastanneet niiden parlamentit tähän aihetta koskevaan analyysiin. Mitä vaihtoehtoja meillä sitten on? En nyt käsittele jo hylättyjä vaihtoehtoja, vaikkakin niihin voitte tässä vaikutusten arvioiden liitteessä tutustua. Mutta meillä on viisi vaihtoehtoa, status quo vähäisimpänä toimenpiteenä ja sitten, sitten täysi harmonisointi siviili- ja rikoslainsäädännössä siihen väliin jäävät sitten suositukset ja tiedottamiskampanjat ja niin poispäin. Mielestämme nykytilan säilyttäminen ei ole realistinen vaihtoehto, sillä väärinkäytösongelma kasvaa koko ajan ja siirpaloituminen ei vaikuta vähenevän. Ja TRIPS on ollut parikymmentä vuotta voimassa ja voisi, voisi toivoa, että se olisi jo onnistunut jotain tekemään, mutta näin ei ole. Tässä oikealla puolella oikeassa sarakkeessa näette poimintoja vastauksista ja niistä ilmenee, että toiminnan tarvetta olisi. Etenkin PK-yritykset ovat hyvin varovaisia tarttumaan oikeussuojakeinoihin ja Tämän arvioinnin perusteella PK-yritykset toivoisivat erittäin kovasti EU-lainsäädäntöä tästä aiheesta. Ottaisin nyt erityisesti käsittelyyn viidennen vaihtoehdon, eli sekä siviili- että rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisen. Ensinnäkin rikoslainsäädäntö yhteisön kannalta ja komission näkemyksen mukaan on viimeinen vaihtoehto, sillä meillähän ei ole myöskään siviililainsäädäntöä harmonisoitu, joten rikoslainsäädäntöön puuttuminen olisi täysin ennenaikaista. Toisekseen rikoslainsäädäntöön liittyy tämä työntekijöiden liikkuvuuden kysymys, entiset työntekijät ja niin edelleen. Ja siinä suhteessa ajat, ajattelimme, että meillä ei olisi riittäviä perusteita tehdä tai edes tässä vaiheessa esittää rikoslainsäädännön harmonisointia. Nämä luvut ovat sitten yritysten kannalta hyvin tärkeitä. Ensinnäkin 77 prosenttia on sitä mieltä, että liikesalaisuuksia väärinkäytöksiä vastaan pitäisi olla parempi suoja. 54 prosenttia on sitä mieltä, että pitäisi olla todellisia oikeudenkäyntimahdollisuuksia muissa jäsenvaltioissa ja 49 prosenttia on sitä mieltä, että vääristävä vaikutus on, on kasvanut ja ja puolestaan hyvällä yhtenäisellä lainsäädännöllä sitä voitaisiin poistaa. Kaiken kaikkiaan eri toimijat saisivat näiden toimien perusteella parempia toimintamahdollisuuksia yhteistyössä. Voitte lukea näistäkin asioista sitten lisää, mutta keskittyisin vielä tässä kilpailuasiaan ja siihen, että jos oikeusvarmuus ja erityisesti turvalausekkeiden ja väärinkäytöksiä estävien lausekkeiden laatiminen, tämän pitäisi johtaa siihen, että markkinoiden esteitä ei lisättäisi sillä, että epärehelliset yritykset käyttäisivät väärin tätä järjestelmää ja pyrkisivät oikeusteitse saamaan toisten liikesalaisuuksia käyttöönsä. Tämä on meistä hyvin vakava huolenaihe ja siksi olemme ehdottaneet erityisiä turvalausikkeita tällaisen tilanteen estämiseksi ja se olisi myöskin sanktioitua tämän tyyppinen väärinkäyttö. Työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta uskomme, että nykyistä selkeämpi liikesalaisuuskäytäntö helpottaisi työvoiman liikkuvuutta ja työntekijöiden valintojen tekemistä sekä myös työnantajien asemaa. Ja tämä on meille kyllä hyvin tärkeää, että kaiken kaikkiaan pyri, olemme pyrkineet varmistamaan tekstin tasapainoisuuden siinä mielessä, että siinä olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus työvoiman liikkuvuuteen. Työvoiman liikkuvuudessahan tässä kysymyksessä on kyse erittäin erikoistuneesta pitkälle koulutetusta työvoimasta, joka on avainasemassa innovaatioprosesseissa, ja siksi olemme tässä ehdotustekstissä ottaneet huomioon sen, ettei sillä olisi kielteisiä vaikutuksia työn, tämänkaltaisen työvoiman liikkuvuuteen, vaan enemmän myönteisiä. Olemme kirjoittaneet myös turvalausekkeita, jotka turvaavat perusoikeuksia ja lehdistön vapautta, jotka nekin ovat tällä alueella hyvin tärkeitä. Emmehän halua sellaista tilannetta, jossa näitä oikeuksia vaarannettaisiin liikesalaisuuksien liiallisella suojelemisella. Ja perusoikeuksista on erillinen liite. Emme nähneet mitään havaittavia ympäristövaikutuksia eikä hallinnollista taakkaa. voin oikein mielelläni vastata sitten mihin tahansa kysymyksiin, joita teillä on myöhemmin näiden eri toimintaa, toimenpidevaihtoehtojen vertailussa tiedotuskampanja olisi erittäin kallis, jos sillä haluttaisiin tavoittaa kaikki asianosaiset yritykset, eikä se tekisi tälle tilanteelle mitään. Sinänsä säätely olisi edelleen yhtä pirstaloitunutta, mutta yrityksille vain kerrottaisiin, että, että mitenkä, millainen tilanne eri maissa on. Ja mainitsin jo, miksi rikoslainsäädännön yhdenmukaistaminen ei ehkä olisi oikeasuhtainen toimenpide, etenkin työvoiman liikkuvuutta ajatellen, jotenka olemme suosittelemassa vaihtoehtoa neljä. Ja tästä varmaankin viime kerralla puhuttiin, kun kollegani esittelivät tätä direktiiviä tarkemmin, joten voitte tähän tutustua itsenäisesti. Ehkäpä sitten tämä viimeinen dia vielä. Siinä on kyse valvonnasta ja arvioinnista. Meillä on hyvin tarkka ja realistinen valvonta- ja arviointisuunnitelma, sillä oikeudellisten vaikutusten kehittyminen kestää aikansa ja siksi aikajänteenkin on oltava pitkä. Tärkeintä on tietenkin taloudellisten vaikutusten arviointi, innovaatioiden ja rajat ylittävien sopimusten alalla. Ohimin kanssa olemme yhteistyössä analysoimassa asioita sitten etenkin oikeudenkäyntien suhteen. Ja parlamentin tutkimuksen perusteellahan tuli esiin se seikka, että olisi hyvä saada indikaattoreita jo tässä vaiheessa, mutta mielestäni parempi olisi se, että, odot, että katsotaan rauhassa, mitkä olisivat hyviä indikaattoreita, eikä turhaan kiirehditä sitä asiaa silloin saisimme todellakin käyttökelpoiset indikaattorit käyttöön. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tämä oli näin pitkä esitys, mutta kyllä se vaikutusten arviointikin on aika pitkä paperi. Reaktiot ovat olleet myönteisiä ja kiitos siitä, että sain nyt esitellä asiaa täällä. Kiitos kovin yksityiskohtaisesta alustuksesta. Sitten esittelijä Lara Komi. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin joudun viemään teitä vähän aikaa, kun tässä oli näin yksityiskohtainen esitys, niin on hyvä, että mekin menemme ihan yksityiskohtiin. Olemme tänään aloittaneet tämän viime kokouksessa tämän lainsäädäntömenettelyn. Se käsittelee todella näitä liikesalaisuuksia, niin kuin täällä on sanottu. Haluaisin todeta, että IMKanta antaa ainoastaan lausunnon sisämarkkinoihin ja kuluttajasuojaan liittyvistä näkökohdista, joten tarkistusten olisi syytä olla myös näiltä aloilta. Itrantaa lausunnon juri on vastuuvaliokunta. Minun mielestäni tämä on erityisen tärkeä asia, koska tärkeimpänä tavoitteena on tunne, laatia sääntöjä, joilla parannetaan niin yrityksiemme kilpailukykyä, kun kyseessä on innovoivat yritykset tässä kriisin vaiheessa kaikki se, minkä avulla voisimme teollisuuttamme auttaa, erityisesti pk-yrityksiä, ansaitsee tukemme. EU on toimittava maailmanlaajuisena johtajana tieteessä innovoinnissa. On tervetullut tällainen yhdenmukaistamisjärjestelmä uusien tuotteiden, palveluiden ja osalta on suhtauduttu hieman varauksellisesti tekijän oikeudet eivät kata kaikkia tietoja, jotka pyörivät uutuuksien ympärille, jotka olisi syytä pitää salassa. Tutkintojen luomisprosessissa on paljon tietoa, joilla on taloudellista arvoa, jotka ovat hyvin keskeisiä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, jotka eivät kuuluu tekijän tekijä teollisoikeuden suojan katon alle. Liikesalaisuudet ovat täydentävä väline, jolla suojellaan ei-teknologisia innovointeja. Siksi on tärkeää asettaa rajoituksia tällaisten liikesalaisuuksien levittämiselle. Haluaisin mennä yksityiskohtiin, koska kun analysoin komission ehdotusta, on tärkeää muistaa tärkein direktiivin tavoite, eli se, että vahvistetaan yritysten kilpailukykyä. Tässä on erityyppisiä intressejä ja haluaisin, että lopputulos olisi tasapainoinen kaikilta osiltaan. Joten haluaisin esittää tässä nyt useita pohdintoja aivan ääneen, koska tämä on ensimmäinen keskustelumme ja haluaisimme kuunnella ehdotuksia teiltä kaikilta ja myös poliittisia kannanottoja. Tietenkin olisi mennyt todella nyt yksityiskohtiin tästä, mitä olemme nähneet. Komissio on tehnyt kaksi tutkimusta, yhden, yhden tutkimuksen ja yhden kuulumisen. Sivuminen haluaisin sanoa, että komissio on jo etukäteen sanonut, että parlamentti parlamentilla olisi jotakin sanottavaa siihen, mitä tässä on analysoitu. Meillä on 386 kontakteja 160 kansalaista ja 120 yritystä. Kysymys eikä niinkään koske näitä yrityksiä, koska täällä on mukana Business Europe-tapainen järjestö ja järjestö, jotka pitävät sisällään useita yrityksiä ja ovat antaneet tällaisia arvioita, niin näitä arvioita voidaan pitää toki merkittävänä pohjana, mutta kansalaisia koskeva asia on kyllä vähän kaava. 152 kansalaista on kyllä todella vähän. Ne, tällainen määrä löydettäisiin helposti Lombardiastakin. Minusta tämä on ongelma tässä tutkimuksessa. Kyseessä on kuitenkin kuluttajan suoja. Tästä viimeistä asiasta ja julkista kuulemista siitä havaittiin, että kansalliset yritykset olivat eri mieltä asiasta. Ensimmäisen edeltävät olevat skeptisiä ja nämä yritykset tietenkin ovat sen kannalla minä tulkitsen tämän niin, että salainen sana varmaankin herättää kansalaisten keskuudessa mm, ajatuksen siitä, että avoimuutta puuttuu. Joskus on ehkä vähän vaikeaa kuulla kansalaisia, kun käytetään sanaa salainen juuri siksi, että se merkitsee, että kansalainen ei siis saa jotakin tietoa. Tämähän suottaa tehdä tietystä kannanotoista vähän epäilyttäviä, mutta äh, äh, muuten ei ymmärretä, miksi kansalaisille ei tällainen uusi sääntely äh, kelpaisi. Tätä asiaa on syytä pohtia. Ehkä komissio voisi paremmin perustella mm, näitä vastauksia niin, että ymmärtäisimme paremmin heidän näkökohtansa. Olen kysynyt kuluttajien järjestöltä mm, asiasta, mutta en ole saanut vastausta. Vaikutusten arviointi, mm, tulokset ovat hyvin pirstoutuneita Viimeisessä tapauksessa pyysimme lisää tietoja vaikutusten arvioinnista, joka on tänään nyt tehty, ja haluaisin kiittää komission ponnisteluista. Ongelma, joka näkyy täällä yhdessä diassa hyvin selvästi, koskee sitä, että jäsenvaltioilla on hyvin erilaista lainsäädäntöä liikesalaisuuksien turvaamisessa. Direktiivin kautta pyritään lähentämään kansallista sääntelyä ja tarjotaan suurempaa oikeusturvaa. Nyt haluaisin käydä läpi eri kohdat. Aloitan luvusta 1 artikla 1 ja 2. Komission ehdotus minun mielestäni on aika tasapainoinen. Minä olisin ehkä halunnut vähän tiukemman ja rajoittavamman lähestymistavan kuitenkin. Haluaisin tästä esittää äh, kommentin koskien soveltamisalan kohdassa yksi määritellään että tarkoituksena on suojata näitä liikesalaisuuden laittomalta hankintaan julkistamiselta käytöltä. Minun mielestäni tätä olisi täsmennettävä paremmin ja todettava, että että kansallisessa lainsäädännössä, jossa annetaan suurempaa suojaa, nämä olisi suojattava. Myös neuvosto alkaa olla tätä mieltä. Se on nyt aloittanut työn tässä tapauksessa ennen parlamenttia. Direktiiviehdotuksen tavoitteena pitäisi olla luoda vähimmäissuojastandardeja standardeja siis vähimmäistasoja liikesalaisuuksien suojaamiseksi jäsenvaltioissa niin, että voitaisiin saavuttaa tällainen vähimmäistason yhdenmukaistaminen. Tietenkin maat, joissa on korkeamman tason suoja, niin olkoon vain, mutta ne mm, maat, joilla ei ole eh, mm, minkäänlaista rikoslainsäädäntöä, niin tämä mahdollisuus pitäisi antaa sitten voitaisiin, tämä vaikuttaisi sisämarkkinoihin. Sitten ehdotuksista. Näissä ei ole suurimpia ongelmia, ne ovat TRIP-sopimuksen mukaisena. Olemme kuitenkin saaneet joitakin ehdotuksia, jotka koskevat äh, TRIPS-sopimuksen äh, kohtaa menen sitten lukuun kaksi artikla neljä liikkeessalaisuuksien laillinen hankinta, käyttö ja julkistaminen. Komissio on päättänyt, että syyllisyys on tässä merkittävä, siis viitataan tahallisuuteen. Tässä voitaisiin puhua myös objektiivisesta vastuusta, että annettaisiin parempi suoja. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tähän asiaan, joka on hyvin arkaluontoinen. Mitä sitten tulee näihin, näihin kolmannen luvun toimenpiteisiin ja muutoksenhakukeinoihin ja korvauksiin. Minun mielestäni tässä ei ole suurempia ongelmia, kun ajatellaan sisämarkkinoita ja kuluttajia. Haluaisin teidän kantanne näihinkin asioihin. Sitten puhutaan perusoikeuksien suojasta yksilön, kuluttajan, työntekijän, oikeushenkilön tilannetta on suojeltava. 2324 kohdat on tähän kohdennettu. Ja näitä oikeuksia ei voida vähentää. Perusoikeuskirja ja yleissopimus. It's too long. Okay, I... We're meant to be discussing the impact assessment, but it's, it's great that you... Siis hienoa, että pyydätte kollegoilta keskustelupanoksia, mutta kyllä Katrin Starkin tarvitsee aikaa ja... Olen kyllä yhtä mieltä, mutta tämä on keskustelu. Ei minulla ole enää montaakaan minuuttia tässä. Two minutes. Okay, I'm so fast. Kaksi minuuttia. No. Olen niin nopea. To have this change of views to some point and... Niin tämä keskustelu on jossain vaiheessa käyttävä. Joten nopeutan vielä vähän, ei tässä mitään hätää. Um, so, at the end. Eli lopuksi. I think that uh, is important. Siis mielestäni niin Italia on parempi mulle. In questo caso... Niin, haluaisin saada teidän kantanne tähän asiaan, koska täällä on joitakin hyvin arkaluontoisia asioita. Pahoittelen, jos menin näin yksityiskohtaisiin seikkoihin ja, ja vaikutusten arvioinnin ohalta, mutta, mutta kun vaikutusten arvioinnista ei kaikkiin asioihin saatu vastausta kansalaisilta, pahoittelen tätä pitkää puheenvuoroa, enkä käyttänyt eurooppalaista, vaan italialaista puheenajan käyttöä. Haluaisin kuitenkin pureutua niihin yksityiskohtiin, enkä esittää mitään yleistä pelkästään. Thank you. Um, for... Kiitos. SJD-ryhmästä. Herra Moretti. Niin. She's not there. Mr. Moretti. No? Okay. So for the ECR, I'm... ECS, Emma McClarkin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tulevalle ja komissiolle siitä, että se tuli tänne ja alusti yksityiskohtaisemmin. Olen iloinen, että tämä pysyy yksityisoikeudellisella tasolla, siis tämä viimeinen dia, jonka näytitte, niin siinä oli vain yksi huolenaihe. Olen varma, että se ei ole sitten jäsenvaltiossa näin, kun niitä kysytään erikseen. Yksityisoikeudellinen oikeussuojakeino täytyy olla perustalla. Siis toivomme, että tästä saataisiin luottamusta pk-yritysten keskuuteen enemmän, jotka pystyvät hyötymään tästä, koska niillä ei ole paljon rahaa käytössä oikeudenkäynteihin ja salaisten tietojensa suojaamiseen. Mutta minulla on huolenaiheita vanhentumisajasta, jota on tässä ehdotettu. Se on noin vuosi UKssa, jotta oikeudenkäyntiin voi valmistautua niin kuusi vuotta, eli aikamoinen ero ja siinä täytyy kohtuullinen keskitie löytää. Ja sitten toinen huoli koskee kustannuksia. Nyt arvioidaan, että kustannuksia ei tulisi ollenkaan. Että onko näin todella? Ja voitteko myös vahvistaa, että maat kuten UK, joilla on jo olemassa järjestelmä alalla, että niiden ei tarvitse järjestelmiä muuttaa? Thank you. Apologies. Mrs. Callas. Kiitos. Sitten rouva Kallas. Alderyhmä. As, uh, we were, as... Uh, niin, kiitos. Kun meidän piti keskustella vaikutusten arvioinnista ja mietintöehdotusta ei ole vielä nähty, niin en voi kommentoida. Ja esittelijän esittämistä huomiosta. Mutta yksi yleis hyvin yleislaatuinen huoli. Vaikutusten arviointi perustuu pelkästään siihen järkeilyyn, että EU-tason suoja liikesalaisuuksille äh, tukee innovointia, mutta itse asiassa haluaisin kysyä käänteisen kysymyksen. Voiko olla niin, että EU-laajuiset säännöt liikesalaisuuksista olisivat haitallisia innovaatioille? Mitä tarkoitan? Innovaatioiden osalta teemme yhteistyötä yritysten välillä. Siitä on tulossa tämä yleinen malli, eli vaikutusten arviointi lähtee siitä, että lisätty suoja parantaa yhteistyötä. Mutta jos on open source-menetelmä, niin siinähän jaetaan ja tehdään yhteistyötä, niin tapahtuuko innovaatioita silloin, jos kullakin toimijalla on suurempi intressi suojata omia salaisuuksia. Toinen pointti on sitten pk-yrityksistä. No, ajatellaan niin, että tämä olisi hyödyllistä pk-yrityksille. Jos tarkastelemme vaikutusten arviointia ja myöskin yhdessä diassa oli niin, että 125 yritystä vastasi ja niistä 59 oli pk-yrityksiä. Eli onko todellakin niin, kuten arviointi toteaa, että hyöty olisi suuri pk-yrityksille, koska yleensä heillä ei ole varaa sitten oikeudenkäynnin kautta suojata liikesalaisuuksia. Mutta vaikka olisikin EU-säännöt, niin on todennäköistä, että PK-yritykset eivät pysty kattamaan oikeudenkäyntikuluja, kun taas suuremmat yhtiöt pystyvät. Eli onko komissio tarkastellut sitä mahdollisuutta, että jos suuret yritykset käyvät, oike- äh, käyvät oikeutta useammin, niin se haittaisi pk-yrityksiä. Onko tehty jatkotutkimusta oikeudenkäynnin käyttämisestä markkinaesteiden luomiseen. Ja haluaisin ottaa myös esille, että olen nyt ollut asianajajana 14 vuotta ja olen hoitanut use- monenlaatuisia juttuja. Ja kuten otitte esille yhdessä diassa, niin liikesalaisuus ei tarkoita, etteikö kukaan muu voisi keksiä samoja asioita. Eli kaksi kysymystä. Toinen koskee sitä, että miten voi todistaa, että tässä on kyse juuri omasta liikesalaisuudesta eikä joku toinen sitä vain sattumalta keksinyt. Myös. Ja sitten jos voi todistaa, että on oma liikesalaisuus, niin sitten täytyy osoittaa, että se on myös varastettu. Miten voidaan osoittaa va- aiheutetut vahingot? Tietysti se yleensä perustuu siihen lausumaan, että olisin ansainnut paljon rahaa, jos liikesalaisuutta ei olisi varast- liikesalaisuuttani ei olisi varastettu mutta ei se ole mikään täsmällinen kustannus kyseessä siinä. Ja yksi vastauksesta taisi olla se, että oikeussuojakeinojen puute on tärkeä asia. Ja se liittyy sitten, miksi tätä tuetaan. Mutta sitten pääkauppakumppaneilla on tällaista lainsäädäntöä liikesalaisuuksien väärinkäyttämisestä, mutta Mielenkiinnolla kuulisin Kiinan ja Venäjän lainsäädännöstä, jotka ovat myöskin suuria kauppakumppaneita EUlle. Ehkäpä Venäjä ei nyt enää, mutta Kiina varmasti, joten kiitos. Pascal Durand. Pascal Durand, vihreät. Oui, merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja olla toistamatta sitä, mitä viime kerralla jo sanoin tästä aika yllättävästä tavasta, jolla komissio esittelee tämän työn Minusta tässä mennään takapuoli edellä puuhun, jotta päästäisiin tavoitteeseen, joka minun mielestäni on aika kaukana siitä, mitä täällä on esitelty kukapa ei olisi tästä yhtä mieltä. Mennään, ens, mennään eteenpäin, kun kilpailukyky Euroopassa tietenkin on tärkeää, että seuraava askel ja YPK-yritysten niin tietenkin niitä on suojeltava. Seuraava etappi luodaan työpaikkoja hienoa ja sitten neljäs asia tietenkin tästä tulee tutkimus hyötymään ja näin teemme Euroopasta kaikkein tehokkaimman työllisyyden eh, luojan ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä suhtaudun aina aina aika epäilevästi, kun pk-yrityksiä käytetään. Esimerkiksi Ranskassa kyseessä on hyvin suurien konsernien työnantajat, jotka ovat pitkään jo näitä salaisuuksia puolustaneet. Enkä tätä täällä toista tämä sanottu, nimittäin täällä on todella 150 yritystä löydetty sieltä ja täältä ja kysytään, että jos teidän selikesalaisuuksia suojataan, niin tietenkin he vastaavat kyllä, kukapa ei se vastasi kylmä, kyllä ei, ei tämä ole mikään ratkaisu. Minä olen hyvin huolessani siitä, kuinka tämä asia on esitelty monesta syystä. Sanoin jo viimekin kerralla, että minun mielestäni tämä on harhaanjohtava skenaario. Ja kun ajatellaan ranskan lainsäädäntöä, jonka minä olen tuntenut, tunnen aika hyvin, kun olen ollut 25 vuotta asianajajana siellä, olen Kallastakin vähän vanhempi tässä, tämä on luonnollista, että olen ollut siellä niin kauan mutta todella, kun liikesalaisuudet ovat oikeutettuja, koska en löydä tätä sanaa legitiimi, niin minä, minä hieman kiusaa, kun emme löydä tätä, o, tätä oikeutettua sanaa tältä. Silloin sellaisessa tapauksessa raskassa liikesalaisuudet ovat täysin suojeltu siviili- ja rikosoikeuden mukaisesti ja samantapaisia tilaisuuksia tai tilanteita on monissa muissakin maissa. Olen hyvin epäilevä näistä autoritaarisista lausunnoista sanotaan, että tämä ei nyt toimi ja täällä on erilaisia lainsäädäntöjä eri maissa, no kyllä vain, mutta samaan aikaan sekoitetaan kaikki, sanotaan, että no, tämä on siviili- ja kauppalainsäädäntöä, ja samalla selitetään, että täällä on eroja rikoslainsäädännössä. Ja sitten otetaan esimerkki, ja tähän päätän puhainen. Tämä huolestuttaa minua vielä enemmän, niin mitä sanotaan, että Otetaanpa vaikka esimerkiksi nämä, nämä tiedostotyöt, joita on hakkeroitu ja sitten niitä vastaan on ryhdytty toimimaan Yhdysvalloissa. Mikä maa ei suojele varkautta, koska hakkeroidut tiedostot, tiedostot tämähän on siis varastamista. Täällä puhutaan tietysti mistä salaisuuksista, mutta meillähän on rikoslainsäädäntöä, joka suojelee tältä ja meillä on siviiliä kauppalainsäädäntöä, joka myöskin suojelee. Nyt haluaisin kysyä, missä määrin määrittelemätön liikesalaisuus, joka ei riko kuluttajien oikeuksia. Tiedän kuitenkin suuria konserneja, kuten Monsanto, jotka soveltavat tätä Yhdysvaltojen liikesalaisuuslakia ja jotka tulevat TTIPn myötä tulemaan myös tänne. Nämä konsernit tulevat sanomaan, että liikesalaisuudet koskevat kaikkia tuotantomenettelyjä. Ja kuluttajilla ei siis enää ole mahdollisuutta saada tiettyjä tietoja koska ne on tietenkin suojeltu määrittelemättömien liikesalaisuuksien alla ja sama pätee sosiaalisiin oikeuksiin ja muihinkin asioihin. Minun mielestäni tässä tilanteessa tämä direktiivi on äärimmäisen vaarallinen, aivan liian laaja, poikkeukset ovat hyvin heikkoja, suoraan sanottuna. Minulla ei, minulla ei tässä vaiheessa ole pystytty osoittamaan, että tässä olisi joku todellinen ongelma, joka koskisi näitä tätä tuotannon suojaa ja pk-yrityksien suojaa. Kiitoksia. So for the um, GUE group, the... GUE-ryhmästä sitten varjoesittelijä on edustaja Mastalka, mutta ei taida olla paikalla. EFTDltä ei ole nimetty varjoesittelijää, eikä heistä kukaan ole paikalla, Yksi puhuja vielä, Julia Reda, ja sitten Rova Grappini, ja sitten takaisin komissiolle. Ehkäpä se voi vastata joihinkin huomioihin. Judith, voisitko lyhyesti? Okei, okay, I will try to be... Selvä, yritän puhua lyhyesti. Minua huolestuttaa yksi mahdollinen vaikutus tästä vaikutusten arvioinnista. Komissio sanoo, että että direktiiviehdotuksella pitäisi olla myönteinen vaikutus työvoiman liikkuvuuteen. Jos nyt työntekijän taitotieto on tärkein tekijä uusia työpaikkoja haettaessa ja työntekijöitä palkattaessa, ja sitten työnantaja haluaa nähdä CVn, jossa on listattu aiempi työkokemus, ja jonka perusteella hän näkee, että työntekijällä on aikaisempaa tietoa ja kokemusta. Jos nyt sitten direktiivissä kaikenlainen tieto määritellään liikesalaisuudeksi ilman minkäänlaisia vähimmäisvaatimuksia tai legitiimin suojeluintressin olemassaoloa, niin mitenkä sitten uuden työpaikan hakijaa suojataan siltä, että häntä syytettäisiin sitten liikesalaisuuksien paljastamiselta, kun hän käyttää tietojaan ja taitojaan uudessa työympäristössä. Rova Grappini. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Suoraan sanottuna kuuntelin tämän esityksen ja olen hyvin huolissani PK-yrityksistä – koska suuret yhtiöt voivat helposti varastaa liikesalaisuuksia pk koska ei niillä ole va- mahdollisuuksia lähteä tuomioistuimiin isojen kanssa. Toisinpäin taas tämä ei pidä paikkaansa. Käytännössä en näe, kuinka pk-yritykset voisivat tästä hyötyä. Näinhän täällä on väitetty komission tutkimuksessa, että halutaan suojella pk-yrityksiä. Minä tulen yksityiseltä sektorilta, tulen pk-yrityksistä, ja tässä on todella paljon sekaannusta. Joissakin maissa ei ole kaup- kauppaa oikeuden tila, tuomioistuimia ja jutut kestävät 7-8 vuotta. Liikesalaisuuksia tulkita, ne voivat moneen käytävän kautta lähteä myös työntekijöiden myötä, kun he lähtevät yrityksistä ja voivat viedä näitä liekesalaisuuksia mukanaan. Ja sitten riidat kestävät pitkään työnantajoiden, antajoiden ja työntekijöiden välillä ja yleensä, yleensä Yleensä ainakin Romaniassa työnantajat ovat tässä niskan päällä lainsäädännössä. Minun mielestäni on aivan mahdotonta, että PK-yritys aloittaisi tällaista oikeudellista taistelua. Sehän maksaisikin maltaita. Sanottiin, että vain kymmenessä maassa on määritelmä liikesalaisuuksille. Voisitteko kertoa meille, onko tämä sama määritelmä kaikilla jos me kaikki määrittelemme me käsitteen eri tavalla, ehkä meille liikesalaisuus merkitsee jotain muuta kuin toisille, silloinhan tässä on riidansiemen ja vaikeuksia yhdenvertaiselle kohtelulle myös. Eikä mitenkään voida ajatella rajat ylittävää kauppaa, kun määrittelyt ovat erilaisia. Tulemmeko tämän kautta auttamaan vai tuhoamaan pk-yritykset? En todella ymmärrä. Minulle tämän hyvin epäselvää siitä, mitä te sanoitte ja mitä esittelijä sanoi. Ehkä tässä ei ole ollut tarpeeksi aikaa, mutta en ollenkaan ymmärrä, kuinka ihmeessä tätä eh, säännöstä sovellettaisiin, jos kaikissa maissa ei ole edes määritelty, vain kymmenessä maassa on määritelty liikesalaisuus. Toki meillä on TRIPS-sopimus, mutta eivät kaikki sitäkään toteuta. Aivan oikein täällä sanottiin, kollega, asianajajalla kollega täällä sanoi, että miten me voidaan todistaa, että kyseessä oli liikesalaisuus, joka minulla oli ensin, eikä joku toinen sitä keksinyt sitä itsestään. En minä ymmärrä, miten tämä auttaa. Minä olen puhunut yritysten kanssa ja kertonut, että tällainen direktiivi meillä nyt on työn alla ja me yritämme suojella pk-yrityksiä ja liikesalaisuuksia. Kiitoksia. Commission, would you like, can you... Haluaisiko komissio ehkä vastata näihin kysymyksiin? Yritän ja tiedän, että aikataulu on tiukka, mutta mielelläni kyllä puhun parlamentin jäsenten kanssa kahden kesken. PK-yritysten lukumäärä, kuten sanoin, niin se oli edustava otos. Siis voitte kyseenalaista, ettei siinä kovin monta ollut, mutta Siinä käytettiin tieteellisiä menetelmiä, eli se on niin edustava kuin voi olla. Eli jos sanotaan, että, että niitä on vain 50 tai on, mutta ne ovat kuitenkin todellisia pk-yrityksiä, jotka tästä ongelmasta kärsivät, ja kyllä siinä intressi on tällä alalla. Jos sanotaan, että on pieni lukumäärä, niin suoraan sanoen kehottaisin katsomaan, että miten tämä tehtiin, ja tämä laitos, jonka tämän teki, on kansainvälisesti tunnustettu, eli emme me sitä tehneet. Se oli ihan tilanteen asianmukainen tarkastelu kyseessä. Monet mainitsivat sitten sen, että pk-yritykset eivät lähde oikeudenkäynteihin. No, kaksi asiaa kyllä, jotkut käräjöivät. Toiseksi sitten kyllä monet pk-yritykset joille kanssa me olemme puhuneet, niin niille se, että olisi eurooppalaista lainsäädäntöä, mistä palaankin äskeiseen kysymykseen, niin siellä olisi silloin yhteinen määritelmä kaikille 28 jäsenvaltiolle. Sitä tässä ehdotetaan ja määritelmä, joka sopisi yhteen TRIP-sopimuksen kanssa. Se on sitä vastaava jonka muuten jäsenvaltion olisi pitänyt transponoida – ja se, että saatiin selville, että kansallisissa lainsäädännöissä on eri määritelmiä, se on kysymys jäsenvaltioille. Ei se kyseenalaista sitä, että tässä on lähentymisen tarve. Eli jos ajatellaan tekstin lisäarvoa pk-yrityksille, niin sitä ei pitäisi aliarvioida. Ja toinen juttu on se, että ei ole pelkästään oikeudenkäynnistä kyse. Kun mainitsin tarkastelemamme indikaattorit, niin monet pk sanovat, että jos on yhteinen määritelmä ja selkeä teksti, joka asioita käsittelee, niin se itse asiassa auttaisi heitä, kun ne lähtevät yhteisyrityksiin, arvatkaa kenen kanssa, suurten yritysten kanssa, koska siitä saadaan selkeyttä siitä, mistä suurten yritysten kanssa voidaan neuvotella koska tässä kysymyksessä on, tulee esille tendenssi siitä, ja ymmärrän tämän täysin, että nyt sitten suuret kauppayhteenliittymät edustavat suuria yrityksiä, ne olisivat tässä niskan päällä, mutta monet pienet yritykset ovat eh, lisenssinhaltijoilta suurille, eikä se ole aina niin, että suuret yritykset tai siis suuret yritykset voivat pakottaa tahtonsa läpi pienille, eikä toisinpäin. Ja tässä uskomme, että pk pääsisivät parempaan neuvotteluasemaan. Ja joka tapauksessa se on rajoitettu aina. Eli jos ajatellaan pk-yritysnäkökohtaa, niin kyllä meillä on vahva tunne siitä, että sinä on lisäarvoa. No toinen pointti. Mainitsin alustuksessani kyllä, että kaikki jäsenvaltiot tavalla tai toisella tarjoavat suojaa mutta en minä ole täällä kyseenalaistamassa sitä, mitä jossain jäsenvaltiossa tapahtuu tai toisessa, mutta avainasia ovat nämä erot siinä, miten se tehdään. Ei suojataso kussakin tapauksessa, kun on rajat tapaus, ja niihin kasvavassa määrin on. Niin, täytyy ottaa selville, mitä osaa voidaan soveltaa, miten voidaan käydä oikeutta, jos ollenkaan. Eli kustannuskysymys on valtava nykyään. Sen vuoksi sillä on estävä vaikutus. Ja ei täällä ollut yrityksiä, jotka olisivat sanoneet päinvastaista, kun niiltä kysyttiin. Ei tämä ole siinä mielessä vääristynyt. Ja sitten ihan viimeinen pointti pk-yrityksistä. On Kovin harvoin tulee esille, että jos ehdotetaan lainsäädäntöä alalla, että saadaan PK-yrityksiltä vahva vastaus alkuvaiheessa sanoen, että tässä täytyy olla eurooppalaista toimintaa. Tyypillisesti PK-yritykset, ja nyt puhun omasta kokemuksestani, siis sitäkin on yli 20, yli 20 vuotta. Yleensä PK-yritykset eivät pidä oikeudenkäyntimahdollisuudesta. Tässä oli selkeä näyttö siitä, että sitä haluttiin. Eli tässä kyllä väitän, että kehottaisin jäseniä todellakin tarkastelemaan tutkimusta ja vaikutusten arviointia. Niitä ei ole kiirehditty ja suoraan sanoen emme ehdottaisi tätä muussa tapauksessa. Kiitos. Um, Esittelijä. Ja laitoimme merkille, että voitte käsitellä tätä vielä laajemmin kiinnostuksensa ilma, ilmaisteiden jäsenten kanssa. Mutta viimeiset kommentit vielä. Se non fosse una direttiva. Ai aina vain lyhyesti. Jos ei tämä olisi direktiivi, joka suosisi pk-yrityksiä, niin sitten tällä ei olisi mitään merkkiä. Tämähän on meidän, tämä on meidän tavoitteemme. Oikeus, oikeudenkäynti, ajat ovat toki hyvin pitkiä, erityisesti Italiassa – ja rangaistukset epävarmeja. Tämä ei ole kuitenkaan asia, jota käsitellään tässä asiassa, vaan tähän tarvittaisiin eurooppalainen uudistus, jonkinlainen oikeuden käyttöä koskeva harmonisointi, mutta se koskee toista toimivaltaa. Minun kokemukseni mukaan olen ollut Italiassa, jossa PK-yrityksiä on todella paljon. Usein käy niin, että näitä PK-yrityksiä hyödynnetään innovaatioiden tekemässä, tekemisessä – annamme rahoitusta startup-yrityksille innovaatiota varten, ja juuri näitä olisi suojeltava. Kyseessä on uusi teknologia, jota sitten suuret yritykset hyödyntävät. Usein, usein no, kyseessä ovat myös itsenäiset ammattinharjoittajatkin. Näitä on siis harmonisoidulla tavalla suojeltava Euroopassa. Mikäli joka joissakin jäsenvaltioissa on korkeamman tasoinen suojelu, niin se sopii kyllä hyvin. Tässä meillä on nyt asetus, aikaisemmin oli direktiivi, nyt kun pyrimme suojelemaan paremmin kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä. Thank you very much and thank you for the... Kiitos ja kiitos kovin yksityiskohtaisesta esityksestä, vaikutusten arvioinnista. Siitä asiaa käsittelevä tiimi saa kyllä apua. Seuraavakin aihe on vaikutusten arvioinnin esittely. Niin esittelette vaikutusten arvioinnin kaasumaisista kaasumaisia polttoaineista käy, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista. Catherine Styler on esittelijä ja Alison Davis parlamentin vaikutusten ravintiyksiköstä on myöskin paikalla täällä. Hän ei voi olla iltapäivällä paikalla, joten jos haluat kommentoida vaikutusten arviointia iltapäivää koskevista asioista, niin sekin sopii. Siihen aikaan, mutta tämä käsitellään ensin. Mennäänpä suoraan komission pakeille. Herra Duran. Allow me, my colleague uh, Vesa Katajisto will make the... Niin, jos teille sopii, niin, niin kollegani tekee esittelyn näistä kaasulaitteista ja Jatkamme siltä pohjalta. Thank you. <clears throat> So if we go to the first slide. Kiitos. Ensimmäinen dia. Yritän esitellä niin lyhyesti kuin mahdollista. Kuvailen tätä prosessia ensin. Kaasulaitedirektiivi, joka on nykyinen kehys kaasulaitteille ja niiden varusteille on ollut voimassa 99 vuodesta asti. Eli tässä on ihan klassinen uuden lähestymistavan direktiivi ja tämä uusi lainsäädäntökehys, joka siis sehän on toiminut hyvin, mutta sitä tarkastellaan nyt uudelleen. Todellakin on hyödytty siitä, että jäsenvaltioilla on ollut työryhmä. Sehän on ollut alusta asti siitä asti, kun direktiivi tuli voimaan. Ja nyt sitten sen työryhmän keskustelujen puitteissa monia ongelmia pystyttiin kartoittamaan viime vuosina. Sitten työryhmässä on perustettu vielä lisätyöryhmä, joka käsittelee sitä, miten nykyistä oikeuskehystä täytyy uudistaa. Ja rinnakkain sen kanssa oli sitten jälkikäteisarviointi olemassa olevasta direktiivistä, miten se on toiminut. Nämä johtopäätökset ja löydökset molemmista työryhmistä ja jälkikäteisarvioinnista olivat käytössä, jotta voitiin aloittaa erityinen vaikutusten arviointitutkimus eri asiaan liittyvistä näkökohdista ja sen lisäksi oli julkinen lausuntokierros siellä valmistajilta, laboratorioilta, nimetyiltä laitoksilta, viranomaisilta, kansalaisilta kysyttiin asiasta ja he, tarjousat palautetta ja esittivät ehdotuksia. Tämä kaikki myötä vaikutti komission vaikutusten arviointiin. jossa sitten toukokuussa 2013 hyväksyttiin vaikutusten arviointiraportti komissiossa sitten tuli lakisäädäntöehdotuksen viimeistely ja sitten komissio hyväksyi lainsäädäntöaloitteen toukokuussa tänä vuonna. Seuraava dia. Niin. kolme eri osa-aluetta tutkittavista asioista. Ensimmäinen on tietysti sopeuttamisen uuteen lainsäädäntökehykseen. Toimielimet ovat tähän sitoutuneet ja myöskin kaasulaitteessa olimme sitoutuneet siihen, että otetaan mukaan kaikki standardisoidut horisontaaliset standardoidut määritelmät, joista sovittiin vuoden 2008-768 päätöksessä. Se tarkoittaa, että kuten muissakin direktiiveissä, jotka ovat uudelleen tarkastelun alla, niin otettiin mukaan määritelmät, horisontaaliset määritelmät, talouden toimijoiden velvoitteet, mukaisuuden arvioinnit, nimetyt laitokset ja niin edelleen. Emme olleet huomanneet mitään erityisiä ongelmia kaasulaitedirektiivin toimeenpanon horisontaalisessa osassa, mutta joitakin tietysti ongelmia tuli esiin. Kuitenkin kaasulaitteessa ei ollut tarvetta mennä pidemmälle kuin nykyisen lakitekstin sopeuttamisesta. Sen vuoksi eh, ehdotukset eivät tuo mukaan uusia elementtejä oikeudelliseen kehykseen. Sen vuoksi vaikutukset ovat samat kuin olivat näissä yhdeksässä direktiivissä, jotka sopeuttamispaketissa olivat. Tein niistä lyhyttä yhteenvetoa. ei merkittävää kustannusvaikutusta yrityksille tai nimetyille laitoksille tullut esiin. Tässä pyritään pääasiassa täydentämään olemassa olevia velvoitteita ja kodifioimaan sellaisia käytäntöjä, joita jo alalla sovelletaan. Joten ei ollut mahdollisuutta tehdä määrällisiä arvioita vaikutuksista Kyseessä ovat lähinnä laadulliset vaikutukset, joita pystyttiin yksilöimään. On myös niin, että pk-yritykset eivät saa tästä suhteetonta rasitetta. Mutta julkisille hallinnoille tulee kustannuksia nimetyistä laitoksista mahdollisesti. Seuraava. Sitten alakohtaiset asiat. Ja sitten kun hyvin tarkasti oli tutkittu kaikki sidosryhmien lähettämät palautteet, niin pystyimme yksilöimään muutaman osa-alueen, joilla ongelmia piti käsitellä täsmällisemmin uudelleen tarkastelussa. Ensimmäisenä diassa on sektorikohtaisten määritelmien mukaanotto lakitekstiin. Yksi ongelma nykyisessä direktiivissä on, että huolimatta siitä, että luetteloidaan laitteita, niin ei ole määritelmää luetteloiduille laitteille. Näin on myös monissa muissa sektorikohtaisissa termeissä, joita lakitekstissä käytetään, eli jotta oikeudellista selkeyttä ja oikeusvarmuutta haluttiin parantaa ja niin tehtiin johtopäätös, että sektorikohtaiset määritelmät täytyy ottaa mukaan lakitekstiin. Toinen käsiteltävä asia on se, että jäsenvaltioiden ilmoitusten sisältöä täytyy määritellä paremmin. Miten nämä tiedot sitten pitäisi välittää? Sellainen malli on jo nykyisin olemassa, mutta kun koko ajan tapausten määrä lisääntyy, jossa kaasua käytetään, niin sen vuoksi pitää olla varautunut eri, erilaisiin mahdollisiin tapauksiin ja ottaa huomioon eri vaatimukset eh, ilmoituksille. Täytyy myös ottaa käyttöön jotenkin säännöksiä, joilla selkeytetään kaasulaitteiden, kaasulaitesäännöksen suhdetta spesifimpään spesifimpiin sääntöihin, jotka koskevat energiatehokkuutta, mutta muiden sääntöjen osalta niin näyttää siltä, että ei ole tarvetta mennä pidemmälle kuin mikä on nykyinen lakiteksti, paitsi että parannetaan sanamuotoja, tehdään jotain editointimuutoksia ja että kodifioidaan myös ne käytännöt, jotka ovat jo käytössä vastuullisten valmistajien keskuudessa pakollinen riskianalyysi ja sitten yleiset suunnitteluperiaatteet liitteessä yksi on otettu mukaan. Seuraava. No kuitenkin, jos puhutaan soveltamisalasta asetuksessa, niin on tärkeää panna merkille, että että vaikutusten arviointiprosessissa ei ollut mahdollista yksilöidä mitään syitä, joiden vuoksi soveltamisalaa pitäisi laajentaa. Me analysoimme huolellisesti, että mikä asiaintila on nykyisen soveltamisen sanan ulkopuolella, mutta ei ole kaupan esteitä ilmeisestikään, jotka liittyisivät kaasuturvallisuuteen, jotka oikeuttaisivat soveltamisalan laajentamiseen, joten soveltamisala on täysin sama kuin nykyään paitsi, että poistetaan tämä nimenomainen 105 asteen lämpötilan raja. Siis tietyillä malleilla siis veden lämpötila. Se voitiin poistaa, koska nykyään tämä raja heijastaa pelkästään paineeseen liittyviä vaaroja. Ja paineasiaa käsitellään sitten taas eurooppalaisessa lainsäädännössä, siis painelaitedirektiivissä. Eli tämä ei vaikuta lainsäädännön lähettämiseen, kun tämä rajoitus poistetaan. Ja sitten kun puhutaan vaatimuksista, niin Nykyiset vaatimukset kyllä kattavat kaikki kaasuun vaarat, kuten myöskin energiatehokkuusnäkökohdan, mutta jos puhutaan energiatehokkuudesta, siitähän siitähän puhutaan energian taloudellisessa käytössä, niin siinä ei ole tarvetta mennä pidemmälle ja olla täsmällisempi, koska täsmällisemmät eh, taloudellisen käytön säännöt ovat tulossa voimaan ja tähän Lex Specialiksen lakiteksti, omassa lakitekstissämme viittaamme. Seuraava kuva. Niin kertoisin teille vielä myös, että julkisella lausuntokierroksella sidosryhmät tukivat näitä muutoksia, jotka sitten lopulta on otettu ehdotukseen mukaan. En käy niitä kutakin läpi erikseen näitä luetelmakohtia tässä, mutta ihan johtopäätöksenä sanon, että useimmissa tapauksissa, kahdessa kolmasosassa tai kolmessa neljäsosassa, siis jopa 75,6 prosenttia vastauksista lausuntokerroksella olivat myönteisiä näille ehdotetuille muutoksille. Seuraava vaihe prosessissa oli selkeän, kun oli yksilöity tarpeet käsitellä tiettyjä asioita, niin sitten verrattiin eli politiikka vaihtoehtoja, joita oli käytössä, jotta voitiin sitten saada selville, että mikä politiikkavaihtoehto vastaa parhaiten tarpeisiin, parantaa ja selkeyttää oikeuskehystä. Seuraava dia. Tässä on tärkeää panna merkille, että kuten jo totesin, niin oikeuskehys sinänsä soveltamisella niin edelleen jäävät ennalleen. Sen vuoksi kaikki osapuolet, nimetyt laitokset, viranomaiset, valmistajat niin edelleen ovat edelleen ihan samat kuin aiemmin. Käytännössä tässä on kyseessä toiminta, jossa lakitekstin selkeys paranee sen luettavuus paranee. Se on sopusoinnussa NLF-säännösten kanssa, mutta ei mennä pidemmälle kuin se, kuin, kuin mitä nykyisessä kansalaisdirektiivissä on. Sen vuoksi vaikutusten arviointi tekee johtopäätöksen, että merkittäviä taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia ei ole. Tällä nykyisen oikeuskehyksen uudelleenarvioinnilla, uudelleen tarkastelulla. Sen vuoksi myöskin näitä eri politiikkavaihtoehtoja voitiin käsitellä oikeussuhtaisella tavalla niin, että vertailu, vertailun perustana olivat laadulliset näkökohdat, joten ei ollut mahdollisuutta todellakin todellakaan nähdä mitään määrällisiä eroja näiden toimintapoliittisten vaihtoehtojen välillä, jotka sitten näkyvät tässä seuraavassa diassa. Niin, toimintapoliittiset vaihtoehdot. Niitä oli kolme. Ei tehdä mitään. Perusvaihtoehtona sitten toinen on äh, niin kutsuttu soft law-vaihtoehto, että lakiteksti jää ennalleen, mutta että otetaan uusia ohjeistuksia käyttöön. Ja kolmas on tietysti, että lakitekstiä muutetaan, siis lainsäädäntövaihtoehto. Tässä todellakin täytyy todeta, että jo nyt on noin 23 tulkintadokumenttia. Eli vaihtoehto kaksi on nykyisenkin direktiivin puitteissa voimassa, että jos todellakin halutaan saavuttaa se, mitä halutaan saavuttaa, niin sitä vertailun perusteella, joka vaikutusten arvioinnissa tehtiin, niin kyllä lainsäädäntövaihtoehto on paras vastaus näihin tarpeisiin, että täytyy parantaa ja selkeyttää oikeuskehystä. Eli johtopäätös oli se, että lainsäädäntövaihtoehto on paras. Sillä voidaan saavuttaa tavoitteet. Se ottaa parhaiten huomioon turvallisuuden sekä pitkällä että Lyhyellä aikavälillä siitä saadaan oikeusvarmuutta ja se helpottaa ja selkeyttää markkinavalvontaa. Siinä saadaan aikaan sektorin välinen johdonmukaisuus ja se mahdollistaa myös toimeenpanon. Sitten viimeksi, kuten muissakin ehdotuksissa, joita nyt käsitellään, niin tässäkin olemme sitä mieltä, että asetus on paras oikeudellinen väline, jota voitaisiin käyttää. asetuksesta ajatellaan, että se, sen kautta saadaan yksinkertaistamista, siis yksi lakiteksti, eikä 28 kansallista transponointia. On sektorien välinen johdonmukaisuus, kun tässä äh, on asetetaan sopusointuun NLFn kanssa oikeusvarmuutta saadaan myöskin aikaan. Ei voi olla mitään lisävaatimuksia kansallisella tasolla, jotka olisivat tiukempia. Samat vaatimukset soveltuvat kautta EU ja samalla uuden tavan kaikki ominaisuudet pidetään voimassa. Voidaan käyttää erilaisia teknisiä eritelmiä, vaatimusten mukaisuus, näkökohtia aina vapaaehtoisesti. Kaikki sektorikohtaiset rakenteet jäävät ennalleen, työryhmät, hallinnolliset yhteistyöryhmät ja niin edelleen. Ei ole myöskään ristiriitaa läheisyysperiaatteen kanssa mielestämme kun tässä ehdotetaan asetusta. Eli jäsenvaltiot ovat täysin toimivaltaisia markkinavalvonnassa edelleen toimeenpanotoimissa, myöskin erityistapauksissa ne, ne voivat jatkaa kaasulla, kaasun toimitusehtojen määrittelemistä. Eli periaatteessa hyvin lyhyesti tässä vaikutusten arvioinnin esittely ja seuraavaksi puheenvuoro takaisin puheenjohtajalle. Thank you. Um, Catherine. Kiitos Catherine Styler, esittelijä. Olisiko kommentteja ja kysymyksiä? Um, thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle tästä esityksestä. Ehkäpä voisin tässä... No, halusin kysyä pari kysymystä, mutta tärkeää on mielestäni myös sanoa jotakin mietinnän määräajoista. 20. tammikuuta on käännösten määräaika. Ja uskoisin, että 24. helmikuuta sitten käsittelemme valiokunnassa tätä mietintöä. Mutta ottaa huomioon sidosryhmät, kuten teollisuuden ja kuluttajajärjestöt, niin tapaamme varjoesittelijöiden kanssa pian ja kiitän komissiota vastaamisesta kysymyksiin äskeisessä tapaamisessamme. Lyhyesti pari kommenttia tästä esityksestä. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa erityisesti huomioon tiedostustarve, joka liittyy uusiutuvista lähteistä saatuihin, saatuun kaasuun ja niiden käyttöön laitteissa. Se on asia, jota me emme oikein ole osanneet ottaa, tai minä ainakaan ottaa huomioon toistaiseksi, joten tästä olisi hyvä kuulla komissiolta lisää. Tarkastelitte myös markkinavalvontaa ja täytäntöönpanoa ja sekin on erittäin tärkeä seikka, sillä tässä esityksessähän on kyse kaasulaitteiden turvallisuudesta ja samalla myös energiatehokkuudesta, ja sehän on kansalaisten ja kuluttajien kannalta tärkeää silloin, kun he ostavat näitä tuotteita missä tahansa EU-ssa. 24. helmikuuta voin esitellä sitten oman mietintöni yksityiskohtaisesti ja siksi halusin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää tässä vaiheessa kysymyksiä, jotka liittyvät aiheeseen, sillä olisi hyvin tärkeää, että säännöt olisivat yhtenäisiä ja kaasutoimiset laitteet olivat turvallisia. Kiitos vielä esityksestä komissiolle ja saamme varmasti omankin vaikutusten arviointimme pian valmiiksi ja sitten kuulemme siitä, lisää. Mutta puheenjohtajahan totesi tässä, että tarkastelemme myös muita samansuuntaisia aihekokonaisuuksia, kuten köysiratalaitteistoja tällä hetkellä ja muuta tuoteturvallisuutta, joten olisi tärkeää varmistaa näiden kaikkien tekstien yhdenmukaisuus. Kiitos vielä kerran komissiolle. Toivottavasti voitte vastata kysymyksiin. Thank you. I'll go once through the shadows and Kiitos. Varjoesittelyt käydään läpi ja sitten parlamentin vaikutusten arviointiyksikkö. Herra Busoi, EPPltä. Kiitoksia. Puhun romaania, kun tämä on aika tekninen, mutta puhun hyvin lyhyesti ja odotan tietenkin Katrin Steilerin mietintöä piakkoin. Tämä direktiivi, joka käsittelee kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita esittää merkittäviä vaatimuksia laitteille, joita laitetaan markkinoille. Tutkimus oli hyvä ja tämä direktiivi on hyvin täytäntöpaton jäsenvaltiossa. On totta, että tämä direktiivi ei kerro meille, kuinka vaatimuksen olisi vastattava. Se antaa joustavuutta valmistajille koskien teknisiä ratkaisuja niin, että voidaan helpottaa laitteiden markkinoille saattamista. Meillä on harmonisoituja standardeja, jotka julkaistaan virallisessa lehdessä, mutta tähän mennessä se on ollut vapaaehtoista. Olen nähnyt vaikutusten arvioinnin Euroopan komissiolta ja minulla olisi yksi kysymys. Voisitteko kertoa minulle, kun komissio on vertailut näitä tuloksia julkista kuulemista. Uskooko komissio niin, että joustavuudella on ollut vaikutusta kuluttajien turvallisuuteen vai eikö? Jos näin on, niin millaisia vaikutuksia sillä on ollut kuluttajien turvallisuuteen ja millä tavalla komissio aikoo siihen puuttua liitteessä yksi? Thank you, um, Mr. Kiitos, herra Jatskiewicz ei ole esijärjestö paikalla. Niin. SCD tai ole, kun sinä olet. Arudesta Haranzova ja Pascal jälleen. Ei. Pascal ei. Diita ensin. Just, ah bon, pardon. Diita problem. Diita ensin. Kiitos ja haluaisin kiittää komissiota alustuksesta tässä vaiheessa en voi paljon muuta lisätä kuin, että odotan kovasti Catherinein mietintöä. Ehkäpä kaksi lyhyttä kommenttia. Kuten köysirötalaitteessakin, niin ehkä olisi hyvä ajatus, että olisi lukumarkkinavalvonnasta. Ja sitten olen samaa mieltä, että asetusmuotona, oikeudellisena muotona on parempi kuin direktiivi. Toivon vain, että tämä asetus voitaisiin hyväksyä aika pian, joten odotan tulevaa yhteistyötä innolla. Any other speakers? Pascal, did you want to... Oliko muita puhujia? Haluaisitko Pascal sanoa jotain? No, siis Kiitos Vicky, niin tämä on minun aamuni. Ei tässä mitään ongelmaa. Odotan tätä työtä ja luotan täysin esittelijään tämä, tässä hyvin kiinnostavassa tehtävässä. Thank you. Alison, did you want to come in? Alison, halusitko nyt sitten parlamentin vaikutusten arviointiyksiköstä puhua, koska nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun uudet jäsenetkin kuulevat teidän yksikkönne työstä. Thank you very much. Kiitos. Selitän vain vähän, mitä meidän yksikkömme tekee näissä vaikutusten arviointiasioissa. Me olemme parlamentin sihteeristön kuuluva yksikkö, joka ennakolta arvioi vaikutuksia ja teemme järjestelmällisesti parlamentin jäsenille arvioita siitä, miten katsomme komission vaikutusten arviointia ja lyhyitä yhteenvetoja siitä, mitä vaikutuksia komission eri toimenpiteillä olisi jäsenten kannalta. Emme tarkastele siis ehdotuksia sinänsä, vaan vaikutusten arviointeja ja otamme huomioon komission ohjeet ja parlamentin tarkistuslistan, joka liittyy vaikutusten arviointiin. Tässä vaikutusten arvioinnissa voin hyvin lyhyesti kommentoida asiaa, sillä komissio on selvästi osoittanut mahdolliset rajoitukset ja näiden muutosten rajoittavat vaikutukset. Meidän arviomme on se, että komission tekemä arviointi on oikeasuhtainen ehdotukseen nähden Erityisiä vahvuuksia ovat esimerkiksi sidosryhmien konsultaatio ja kuuleminen, joka on ollut eri, erityisen laaja. Ja siinä on otettu huomioon hyvin paljon asioita verrattuna moniin vaikutusten arvioihin, joita olemme tarkastelleet. Se on erittäin myönteistä. Ja sitten sidosryhmäkuulemisten tuloksia on eritelty hyvin tarkasti, joten on helppo päätellä, mistä mitkäkin ehdotukset johtuvat. Ja lisäksi tämä direktiivin muuttaminen asetukseksi on esitelty myös erittäin hyvin. Heikkouksina voitainen pitää asioita, jotka eivät ole kovin merkittäviä. Ne ovat aika lailla tähän, tähän muotoilupuoleen liittyviä ja pieniin yksityiskohtiin. Tässä esityksessä, ehdotuksessa on joitakin ongelmia, ristiriitaisuuksien kohden tässä varsinaisessa vaikutuksen arvioinnissa ja sen tiivistelmässä, mutta nämä ovat tällaisia yleisiä eivätkä substanssiin liittyviä huomautuksia. Vaihtoehtojen yksi ja kaksi erottelu on mielestämme aika keinotekoinen, mutta tämäkin on pieni yksityiskohta. Komission ohjeiden perusteella tämä perustilanne, nykytilanne olisi se yksi vaihtoehto ja sitten se, että tehdään jotakin muutoksia on se toinen vaihtoehto, eli ei ole oikeastaan kahta toimenpidevaihtoehtoa. Eräs seikka, jolle olisimme mielellämme nähneet osoitettavan enemmän huomiota on se, että otettiin kyllä huomioon arviointi ex post evaluation arviointi, mutta siinä sitten käsiteltiin tätä pk-yritysten ja suurten yritysten tilannetta, mutta se ei välttämättä ole yhdenmukaista direktiivin ja kustannusvaikutusten suhteen, sillä pk-yrityksille ei nykyisen ehdotuksen perusteella tulisi enemmän kustannusvaikutusta kuin muille, joten en tiedä miksi tämä nyt olisi sitten neutraali tämä kustannusvaikutus, mutta tässä kannattaa ehkä parata siihen, para, palata siihen alkuperäiseen direktiivitekstiin ja sitten arvioida uudelleen, että onko tämä asia relevantti vai ei tässä yhteydessä. Tässä oikeastaan kaikki meidän puolestamme. On, on the PPE, as you can't be here for the kun te ette voi olla täällä keskustelussa tänään iltapäivällä, niin ja putkaan varjoesittelijät ei ole paikalla, ehkä palataan asiaan myöhemmin, mutta että jos herra Karasin mietinnöstä voisi puhua pari minuuttia. So on the PP, I think perhaps the easiest way to do... No, ehkä helpoin asia on käsitellä tätä yhdessä tämän kaasulaiteasian suhteen, sillä henkilön suojain direktiivissä kyllä laajennetaan soveltamisalaa tavalla, joka ottaa huomioon myös muita tuotteita, joita ei tällä hetkellä oteta huomioon tässä, tässä kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitteiden yhteydessä. Ja esimerkiksi tämä 105 asteen lämpötila on tässä keskeinen. Esimerkiksi suojakäsineet ja kuuman su- kummalta suojaavat käsineet ovat sellaisia, joita pitäisi ottaa huomioon henkilösuojan asiassa. Toinen asia on se, että ei ole mitään erittelyä henkilön suojain asiassa sidosryhmien kesken toisin kuin tässä kaasuasiassa, jotenka jos vastaava erittely olisi mahdollinen komission tehdä, niin se olisi hyvä. Henkilön suojain asioita se ei ehkä koske vastaavasti kuin kaasulaitteita, mutta olisi hyvä, jos komissio tarkastelisi tätä vielä. Ja erona on myöskin se, että tästä henkilön suojain asiasta ei ollut tätä ex post evaluationia ollenkaan muodollista sellaista. Ja komissio. Ei nyt sille tässä vaiheessa enää voi tehdä mitään, mutta se ehkä kannattaa pitää mielessä jatkossa. Henkilösuojan asioita koskeva vaikutusarviointi sinänsä on ihan hyvä, mutta siinäkin oli joitakin heikkouksia, joihin kiinnitämme huomiota toisin kuin tässä kaasulaiteosassa ja toivoisimme niistä komissiolta vähän lisätietoja. Thank you. So we will discuss that further this afternoon. Kiitos, että päivä jatketaan keskustelua. Sitten aamun esityslistalla viimeisenä on Refit ohjelman arviointi ja siellä esittelijänä on Mark Karas EPPstä. Tämä on siis oma mietintö jurivaliokunnasta alun perin ja siihen esitämme lausunnon. Oliko muista varjoesittelijöitä, joten suoraan herra Karakselle puheenvuoro. puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tästä aiheestahan komissio tekee huomenna ehdotuksen. Mehän olemme tavallaan tässä vain lausuntoa laatimassa – mutta otamme kyllä tämänkin tehtävän ihan yhtä vakavasti kuin jos kyseessä olisi oma mietintömme. Ehdotuksessani lausunnoksi käsittelen EU-lainsäädäntöä ja vaikutusten arviointeja eri jäsenvaltioiden suhteen ja tukeudu pitkälti komission REFIT-ohjelmaa koskevaan selontekoon. Lainsäädännön parantaminen on jatkuva prosessi ja se pitäisi tehdä samansuuntaisesti kaiken muun toiminnan kanssa. Montin 2004 ohjelma sisämarkkinoista – ja lainen tutkimus on yhä uudestaan otettava huomioon näissä pohdinnoissamme. Ehdotan 11 kohtaa tähän lausuntoon. Ensinnäkin se, että lainsäädäntövälineillä on saatava serveä lisäarvoa, pirstaloitumista on vältettävä, jokaista eurooppalaista lakitekstiä kohden pitäisi olla yksi kansallinen teksti vaikutuksia ja kustannuksia myös siinä tilanteessa, että ei tehdä mitään, on arvioitava ja myös kustannuksia yrityksille. Small Business First aloite, eli pienyritykset etusijalle aloite on otettava huomioon. Kolmannes osa EU-lainsäädäntöön liittyvästä hallintotaakasta ja kustannuksista aiheutuu kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja siksi tähän täytäntöönpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Gold platingia on vältettävä. EUta aina syytetään tehokkuuden puutteesta ja se ei aina kuitenkaan ole syypää. Delegoitujen ja toimenpanosäännösten yhteydessä on tehtävä järjestelmällisiä vaikutusten arviointeja ja myös parlamentin ja poliittisten ryhmien sekä komission on saatava riittävät resurssit näiden asioiden tarkastelemiseen ja myöskin parlamentin valiokuntien on keskenään tehtävä yhteistyötä ja viestittävä yhteisistä asioista, sillä muuten emme pysty delegoituihin säädöksiin liittyviä toimivaltuuksia me hyödyntämään. Sitten 2003 vuonna tehty toimielinten välinen sopimus on uudistettava ja muokattava sitä siihen suuntaan, että erity, etenkin lainsäädännön suunnitteluvaiheessa ja delegoitujen säädösten täytäntöönpanossa voidaan varmistaa tehokkuus. Stoiberin korkeatason asiantuntijaryhmä on hyödynnettävä aina silloin, kun tarvitaan riippumattomia asiantuntijalausuntoja ja Timmermans pystyy hyödyntämään tätä korkean tason ryhmää. Hän ei suinkaan pysty korvaamaan sitä, vaan sen on tultava hänen alaisuutensa tehokkaasti. Kaikkien ehdotusten on oltava mahdollisimman perusteltuja, aikatauluja selviä ja laadullisin metodein on varmistettava, että kaikki keskeiset asiat otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa. compliance-asioihin liittyvät kustannukset on otettava huomioon ja selvitettävä. Ja jäsenvaltioiden pitäisi käyttää asianmukaisia indikaattoreita näissä asioissa. Sisäisten suuntaviivojen laatiminen, kuulemisten ja niiden arvioinnin laadun parantamiseksi on tärkeä asia ja näitä ohjeita on täsmennettävä. Sinun Eurooppasi portaalia. Pitäisi hyödyntää siten, että pk-yritykset saisivat sitä kautta tietoja. Se on tällä hetkellä kovin sirpaleinen alusta ja sillä pitäisi olla saatavana helposti tärkeitä tietoja. Ja lopuksi komissio tarka- suunnittelee erilaisia kuntotarkastuksia EU-lainsäädännölle ja meidän pitäisi lisäksi myös varmistaa se, että nykyistä EU-lainsäädäntöä ja direktiivejä toteutetaan ja noudatetaan täsmällisesti etenkin maksujen viivästymisen suhteen on ollut suuria ongelmia sisämarkkinoilla, koska täytäntöönpano on, on viivästynyt tässä siis ehdotukseni lausunnoksi. For the S&D group, it's... SCD-ryhmältä Jens Nilsson. Oliko varjoesittelijä? Kiitos, puhun ruotsia, joten luurit päähän. Ensin haluan kiittää herra Karaksta lausunnosta ja toivottavasti voidaan tehdä hyvää yhteistyötä tässä asiassa poliittisten ryhmien välillä. On hyvä, että komissio tekee sääntelymuutoksia. Minulla on kokemusta alueiden komiteasta, tästä on keskusteltu paljon. Yksinkertaistamista tarvitaan. Päällekkäisyyksiä poistetaan ja poistetaan lainsäädäntöä, joka ei ole enää ajankohtaista. Tarvitaan läpiajateltua työtä, jotta voidaan sääntelyä tehokkaasti siis parantaa tehokkuutta, joka vaikeuttaa kuluttajayritysten elämää. Paljon on valmistelutyötä ja viime viikollahan sitten parlamentti päätti päätöslauselmasta, jolla lähetettiin selkeä viestikomissiolle. Mutta seurata työ on myös tärkeää jälkikäteen. On vaarallista tulkita väärin sääntelymuutos, koska kysymys poliisoituu helposti kun olin kaupunginjohtaja Ruotsissa omassa kaupungissani ja sitten yritykset sanoivat paljon, että kaikki on niin vaikeaa ja hankalaa ja että mitä näillä muutoksilla oikeastaan tarkoitetaan. Eli se osoittaa, että ei sillä ole niin paljon kuntien kanssa tekemistä, mutta ei sillä nyt ollut myöskään sääntelymuutoksen kanssa niin paljon tekemistä. He halusivat myös pois lainsäädäntöä he halusivat saada pois työlainsäädäntöä, ympäristölainsäädäntöä, alentaa veroja. Sehän on ihan hankala maksaa veroja. Eli joskus tarkoitetaan asioita, joita ei voi tässä debatissa puolustaa. Kyse on sosiaalilainsäädännöstä, työoikeuksista ja tässä on vähän sellainen tunne, että oikeastaan voisi olla kriittinen refittien suhteen. Ja se koskee oikeastaan sitä ei niinkään yksinkertaistamista, vaan politisoitumista, kun puhutaan ammattiyhdistysoikeuksista, ympäristöoikeuksista, ettei olisi varaa pitää yllä standardeja. Ei, siis sääntelyn poistaminen ei ole ratkaisu, vaan että niiden noudattaminen on helpompaa. Nyt tässä esimerkiksi puolustetaan riskienhallintamekanismia pekayrityksille yrityksille ja halutaan siitä parannuksia. Työ ympäristöllä on vaikutus koko talouteen. Työympäristöllä on sellainen vaikutus, että jos yritys tekee työtä sen eteen, niin silloin kilpailukykykin paranee. Eikä tämä koske pelkästään pieniä yrityksiä jos tässä tehdään poikkeuksia pienille yrityksille ympäristön parantamisen suhteen, niin se on kontraproduktiivista. Minä aion tähän lausuntoon jättää tarkistuksia. Toivottavasti niiden puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä. Nämä kolme pääkohtaa ovat palkan saajan näkökulma. Sitä täytyy lausunnossa vahvistaa. Sehän on tämän valiokunnan vastuulla, kuluttajan oikeudet. EU-lainsäädäntöä pitäisi olla minimisääntelyä Eli jäsenvaltiot voivat sitten tehdä omia sääntelyjään osa-alueella, mutta jos halutaan kilpailuetuja, niin silloin vaatimuksia täytyy pystyä kiristämään. Eli IMKOS, sillähän näkökulmana pitäisi olla kuluttajan oikeuksien parantaminen ja kuluttajaintressi. Sehän on valiokunnan tehtävä, vaikka tässä nyt annetaankin lausunto asiasta vastaavalle valiokunnalle. Could somebody start please taking a list of speakers who've indicated Catherine's? Voisiko joku pitää puheenvuoropyyntölistaa? Catherine, Maria myöskin äh, siellä viittoilivat, jos näin. Minä olen ECRn varjoesittelijä, joten meidän puolesta muutama kommentti ensinnäkin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut tämän tärkeän tehtävän ja tehnyt lausuntoluonnoksen monet näistä asioista, josta olet yhtä mieltä, olen itsekin yhtä mieltä. Esimerkiksi PK-yrityksille yrityksille yksinkertaistamista arvesiten on katsottava tätä myöhästymineitä ma- maksuja ja sekundaarilainsäädäntöä primäärilainsäädännön lisäksi. Paljon samoja asioita siis tässä. Sitten tästä yleiskuvasta refit agenda Timmermans taas korosti sitä, että toisessa valiokunnassa tämä ei koske ainoastaan uutta lainsäädäntöä, vaan myös vanhaa lainsäädäntöä on katsottava vastaako se tarvetta. Lainsäädännössä on katsottava koko ketju valmistelevasta vasta työstä päätöksiin, täytäntöönpanoon ja lainsäädännön jälkeisiin tarkasteluihin tiedon annossa komissiolla – komissiolta tätä käsitellään, mutta minun mielestäni ryhmäni on sitä mieltä, että meidän on katsottava koko tämä ketju, siis aivan valmistelusta, täytäntöönpanoon ja uudelleen asti, ja pärevisääntely on otettava lainsäädännön ytimeen. Meillä on vielä muutamia uusia ajatuksia, kuten tällainen sääntelyn uh, where you add new rules, Ikään kuin tasapainoton, eli kun, tu, kun annetaan uutta sääntelyä, niin otetaan vähän vanhaa samalla pois ja näin yritetään helpottaa kilpailukykyä ja tehdään säännöistämme suhteellisia ja pyrkiä siihen, että koko ajan pyrimme siihen, että se, mitä teemme Euroopassa, huomioidaan myös muu maailma, kun otamme uusia sääntöjä Euroopassa, niin olemme huomioimme sen, mitä tapahtuu muuallakin muilla oikeudenkäyttöalueilla. Olemme tietoisia siitä, millaisia vaikutuksia näillä säännöillä voi olla. Edelleen on säilytettävä vaikutusten arviointi, lautakuntien riippumattomuus. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia keskusteltavaksi. Usein aikaisemmin on nähty, että vaikutusten arvioinnit, kun ne tulevat komissiolta, saattavat ehkä pyrkiä perustelemaan sen, mitä komissio on sanomassa, eli se ei ole ehkä niin riippumatonta kuin olisi ehkä voitu toivoa, niin jos nyt kauniisti sanotaan olisi oikein hyödyllistä, jos meillä olisi myös oma parlamentin vaikutusten arviointiyksikkö. Mutta todella riippumattomat vaikutusten arvioinnit tärkeä sitten poikkeukset ja pk-yritysten testaukset ovat minulle tärkeitä asioita. On tärkeää, että luomme ja rakennamme luottamusta jo kauden alusta pk-yritysten keskuuteen ja yritämme saada viestiä läpi siitä, että pyrimme auttamaan näitä yrityksiä ja saamaan edistystä aikaan aloilla, jotka ovat pk kaikkein tärkeimpien kymmenen joukossa. Sitten delegoidut ja säännökset tarvitaan parempaa sääntelylähestymistapaa, täytäntöpanoja, delegaat delegoitujen säännöksiin primäärilainsäädännössä yleisöllä pitäisi olla myös parempia mahdollisuuksia tutustua täytäntöönpanoon säännöksiin ennen kuin niistä tulee lopullisia tämän tyyppisiä toimintoja oli komitologiamenettelyssä ja ne on nyt menetetty. Sitten arviointi, täytäntöönpano, vaikutusten mittaaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen. Viime kauden lopulla teimme paljon työtä ja teimme useita mietintöjä koskien sääntelykehystä ja olisi harmillista ja sääli, jos unohtaisimme asioita, joista parlamentti äänesti silloin. Toivon, että mietinnössä niin haluaisin, haluaisin todella mainita, kuinka hyvää työtä esittelijä on tehnyt, mutta totta on hyvä, että mukana olisi myös täytäntöönpano, on vertailuarviot ja on varmistettava se, että kun lainsäädäntö, kun säädäntö lähtee tästä talosta, niin emme unohda sitä, vaan pidämme silmältä, silmällä sen kehitystä ja millaisia vaikutuksia sillä on, mikäli on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja työpaikkoihin. Tein joitakin tarkistuksia ennen ja varmasti muiden varjoesittelyjen kanssa voimme niitä katsoa ennen ensi viikon määräaikaa. Ole Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä erinomaista, hyvin tarkasta lausuntoluonnoksesta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että sääntelyn purkamisen tarve on suuri, etenkin PK-yritysten suhteen. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja sitä kautta myös Euroopan työmarkkinoiden selkäranka. Pyrimme kovasti saamaan Euroopan takaisin kasvuuralle ja työpaikkoja syntymään – joten olen vakuuttunut siitä, että etenkin PK-yrityksille sääntelyn purkaminen on välttämätöntä, jotta voidaan tukea työpaikkapotentiaalia, jota PK-yrityksissä uskakseni on. Tärkeää on myös se, että me sääntelyn purkamistyössämme otamme yhteen eri sidosryhmät ja PK-yritykset ja jatkossakin meidän on varmistettava, että saamme heidän mielipiteensä otettua huomioon. Olen samaa mieltä myös siitä, mitä sanoit goldplatingista ja sen välttämisestä. Minä olen Tanskassa, Tanskasta ja juuri tästä aiheesta meillä on puhuttu paljon. Tänään minulla on täällä vieraita PK-yritysten piiristä he tuolla salin takaosassa nyt seuraavat tätä keskustelua. Ja kun kysyin heiltä, että mitä he toivoisivat Euroopan parlamentin ennen kaikkea tekevän, ja sain kolme vastausta ja se oli sääntelyn purkaminen, sääntelyn purkaminen ja sääntelyn purkaminen. Minä, niin kuin muutkin, odotamme suuria Timmermansilta, joka on komission uuden Utukainen varapuheenjohtaja. Ja uskoakseni sääntelyn purkamiseen liittyy paljon mahdollisuuksia ja se on samalla parempaa sääntelyä. Alderyhmän varjoesittelijänä odotan kovasti yhteistyötä tämän lausunnon tiimoilta. Kiitos. Dennis de Jong, eh. Dennis de Jong ei ole paikalla. Entäs herra Mastalka, oletteko Deniksen äh, korvaajana? Niin, en ole nyt varjoesittelijä. Hän on De Jong, mutta olen oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsen ja siinä mielessä pidän hyvänä Karasin esittämää ja oikeudellisten asioiden valiokunnassa pyrin ottamaan niitä asioita juuri esille. Tämä asia on meidän ryhmällemme prioriteetti ja eh, Rova Jorovan kolmistilaisuudessa kysyin juuri Refitistä ja hän mainitsi sen myös omaksi prioriteetikseen. Eli odotan tässä kyllä tehokasti ja hyödyllistä yhteistyötä komission kanssa tässä asiassa. Kiitos. Scrapini. Edustaja Scrapini. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să apreciez foarte mult Kiitoksia. Onnittelen tästä hyvin tiivistä tavasta, jolla herra Karas antoi oman esityksensä. Hän on ollut yhteyksissä moniin eh, yritysjärjestöihin ja pk-yrityksiin ja Haluaisin sanoa sen, että tästä työstä ei olisi mitään hyötyä, jos meillä on tämän tyyppisiä tutkimuksia, joita komissio vähän aikaa sitten esitteli, kun ajatellaan näitä prosenttimääriä. PK-yritysten prosenttimäärä oli alle 40. Eihän tällä tavalla voida tehdä minkään tapaisia päätelmiä. Euroopan unionissa yrityksistä 99 prosenttia on PK-yrityksiä, mutta jos pk-yritysten määrä kyselyssä on alle 40 prosenttia, niin minun mielestäni tällaisella tutkimuksella ei ole mitään virkaa, eikä se vastaa pk-yritysten tarpeisiin. Jos me meidän on muistettava suhteellisuus kaksi 11 kohdasta, jotka herra Karas esitteli, olivat oikein hyviä. Small Business Act on monissa maissa pelkkää teoriaa. Se, että ei ole millaisia, minkälaisia te- testejä tehty, jotta lainsäädäntö saataisiin aika. Minähän, minäkin olin hallituksessa mukana ja ministerit halusivat tuoda erilaisia veroja. Viimeisenä kuukautena niin ministerinä sain aikaan lain, jossa säädettiin, että kaikista uusista kustannuksista ja veroista on ö, käytävä ministerin tasolla, on laadittava ministeriön tasolla vaikutusten arviointi. Ei tässä ole kyse ainoastaan sääntelyn purkaminen. Mehän luomme lisää sääntelyä. Aivan kuten varjo sanoi, täällä on paljon tätä gold plating-käsittelyä Jos me pystymme tähän herra Karasen kohtaan kahdeksan ja voimme katsoa joka kerta, mitä kustannuksia tulee sääntelystä tai sen noudattamatta jättämistä, niin sitten pääsemme tavoitteeseen. Muussa tapauksessa, pe- siinä muussa tapauksessa emme mitenkään auta pk-yrityksiä. Tiedän herra Karasen oikein hyvin ja tunnen tämän valiokunnan. Toivoisin, että me pystyisimme saamaan kunnon tuloksia, joita voidaan täytäntöönpanna EU-ssa, on tämä ongelma. Minä olen kysynyt tätä komissiolta, eikä komissio on voinut vastata minulle. Ehkä kollegat muistavat tämän. Minä totesin, että pk-yritysten tilanne on mikä on. Mihin uusiin toimiin ryhdytään? Minun mielestäni paljon on vielä tehtävä. Meidän on parannettava lainsäädäntöä ja luotava uutta, ja, jotta voisimme todella auttaa pk-yrityksiä. Kiitos. And welcome to the SMEs at the back of the room. Every... Uh, Tervetuloa PK-yritykselle salin takaosassa. Evelyn Gebhardt. Evelyn. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kaarasille tästä hyvästä ja tärkeästä työstä. PK-yritykset ovat aivan äärimmäisen tärkeä aihe. Ja juuri tästä syystä vähän tutkin asiaa, sillä olin vähän hämmentynyt tästä kielestä, jota puhutaan, jota käytetään tässä lausuntoesityksessä ja puhutaan sääntelyn purkamisesta, mutta hän ei ole mikään sääntelyn purkamisohjelma, vaan sen parantamisohjelma. Ja näitä kahta asiaa ei pitäisi sekoittaa, sillä sääntelyn purkaminenhan on ehkä vastakohta tälle harjoitukselle. Eli menee siihen suuntaan, että olisi taas 28 erilaista lainsäädäntöä sen sijaan, että olisi yksi EU-lainsäädäntö. Ja tätä asiaa pitäisi pitää mielessä. Olen ryhmätoverini kanssa samaa mieltä tästä asiasta. Siis toinen asia, jonka haluan ottaa esiin, on vaikutusten arviointi. Ja siitähän on täällä jo puhuttu. On hyvin tärkeää, että arvioinnit tehdään hyvin, mutta myös neutraalisti. Ja aina vain unohdetaan se, että ne säännökset, joita me täällä EU:ssa ssa ja EU-politiikassa laadimme, eivät ne ole olemassa pelkästään yrityksiä varten, vaan myös kansalaisia varten. Ja siksi vaikutusten arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon myös vaikutukset kansalaisten elämään, esimerkiksi sosiaali- ja työoikeuden alalla, ympäristön suojelussa, kuluttajan suojassa ja niin poispäin. Kyllä vain tarvitaan vaikutusten arviointia PK-yritysten ja talouden osalta, mutta tarvitaanhan nyt hyvänen aika myös koko yhteiskuntaa koskevaa vaikutusten arviointia, ja tässä meillä on kyllä paljon parantamisen varaa. Kolmas asia, jonka haluan ottaa esiin, herra Karas, tässä minulla on ohjelma te- ongelma teidän tekstinne kanssa. Ette varmaan ole sitä tavoitellut, mutta puhutte institutionalisoimisesta – kun kyse on sidosryhmäsuhteita suhteesta. Ja tässä olisin kyllä hyvin varovainen, sillä politiikka on pidettävä erillään sidosryhmistä ja niillähän on jo tällä hetkellä erilaisia, monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia niiden taloudellisesta taustasta riippuen. Ja se, että sidosryhmät otettaisiin tiiviimmin mukaan lainsäädännön valmistelutyöhön, niin minusta se kyllä vaikuttaa väärältä tieltä, sillä voisi hyvin kuvitella, että suuri teollisuusjärjestö pystyy silloin paljon nykyistä helpommin vaikuttamaan lainsäädännön valmisteluun kuin esimerkiksi kuluttajansuojelu tai, kuluttajansuoja tai ympäristön suojelujärjestöt. Tämä on minusta hyvin suuri ongelma ja se pitäisi korjata tässä teidän tekstissänne. Mr. Soltes. Herra Soltes. Gospa predsedujoča, hvala za eh, besedo. Tudi sam bi se res zahvalil poročevalcu za. Tietenkin vihreiden ryhmässä me emme tätä lausuntoa vastusta, mutta haluamme tehdä muutamia lisäyksiä. Olen yhtä mieltä siitä, mitä tanskalainen kollega sanoi, yksinkertaistaminen ja sääntelyn purkaminen, jonka hän toisti kolme kertaa, on aivan keskeinen asia. Jokaisessa lainsäädäntöpaketissa eri jäsenvaltioissa on erilaisia tapoja suhtautua sääntelyyn, mutta on tärkeää tietää, että sääntelyn purkamisella voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Siksi meidän on toimittava varovasti yksinkertaistamisesta ja sääntelyn purkamisesta ei pidä tulla liian kallista. Tässä viittaan erityisesti siihen, että paholainen on useampi yksityiskohdissa. Siksi on tärkeää välttää se, että sääntelyn purkamisesta tulee tekosyy, jolla pyritään supistamaan tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaaliturvaan, niin kuin kollegat ovat sanoneet, tai työllisyyden alaan tai vähimmäisstandardeihin ympäristön suojelussa tai muihin suojaaviin säännöksiin, jotka suosivat erityisesti kuluttajia, erityisesti elintarvikealalla tai muiden tuotteiden osalta. Lausunnossamme on tärkeää saada aikaan tasapaino yhtäältä yksinkertaistamisen välillä ja toisaalta sen välillä, että saadaan tietyt oikeudet varmistettua. Täm, tällainen tasapaino on saavutettava. Sitten jos menisin kollega mainitsemiin kohtiin, kohta kuusi. Siinä ehdotetaan, että mm, kuluttajaryhmät ja AY-järjestötkin ja eri sidosryhmät osallistuisivat sään, käsittelyn valmisteluun. Olen sitä mieltä, että, että ne sidosryhmät, joiden olisi osallistuttava, olisivat niitä, joita asiaa suoraan kiinnostaa, eikä yleisesti ketkä vain. Ja lopuksi, kun ajatellaan vaikutusten arviointia, on tärkeää viitata käytettyihin indikaattoreihin. Tämä on hyvin keskeinen asia, koska jos me analysoimme vaikutuksia, niin se ei vielä riitä, vaan meidän on myös arvioitava, ovatko indikaattorit oikeita ja katetaanko niillä se, mihin halutaan päästä, eli yksinkertaistamiseen. Taisin sanoen, yksinkertaistaminen on ok, jos tavoitteet ovat kunnioitettavia ja, ja, ja niiden kautta päästään tavoitteisiin, mutta sitä ei pidä käyttää tekosyynä, koska siitä saattaisi tulla ongelmia, joten on todella tärkeää määritellä selkeät indikaattorit. Kiitoksia. Catherine Styler, and then not... Catherine Styler, sitten Otmar Kartsi, sitten ollaankin lopussa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Refit-toimintaohjelma on tärkeä. Ja kollegat puhuivatkin siitä, että Tästä on paljon puhuttu ja erityisesti tämä gold plating, ylisääntely, fakta on, että jäsenvaltiot sitä vielä tekevät. Se on haitallista. Siis minuahan tai syytetään, että asetetaan esteitä yritystoiminnalle, kun oikeastaan kansallistetaan menestys ja äh, eurooppalaistetaan tämä epäonnistuminen. Mutta mehän olemme yhtä vahvoja kuin heikoilleen Eli tämä on turhauttavaa, kun jäsenvaltiot tekevät tällaista. Siis nyt kun tärkeä lainsäädäntö on saatu läpi, sitä ei toimeenpanna. Siis täytyyhän se täytäntöönpanna ennen kuin sitä voidaan toteuttaa. Siis voidaan puhua ongelmista, mutta itse asiassa täytyy ajatella myös käytännöllisiä ratkaisuja, erityisesti jäsenvaltiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että platingia vältetään. Se on lausunnossakin, että varmistetaan, että, että toimeenpano, sehän on ihan keskeistä niin monen asian osalta. Siis onhan tässä niin monia muitakin lainsäädäntöjä, joita olemme säätäneet, joissa pienet yritykset meitä tukevat, mutta sitten jäsenvaltiotasolla täytäntöönpano ja toimeenpano on puutteellista todellakin. Joten odotan kovasti yhteistyötä, kun meillä on kaikilla tässä intressiä. Siis nyt yksi ryhmä kokona, sääntökokonaisuus on parempi kuin 28 erillistä. Se on yksi yhteismarkkinoiden suuri etu, jossa olemme mukana. Ja tietysti se on keskeinen osa meidän työtämme, että saadaan siihen kuluvat jutut oikein. Kiitos lausunnosta ja sidosryhmät ovatkin todella tärkeässä asemassa saada laaja kirja ääniä mukaan, eikä pelkästään yritykset itse, joten kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. And uh, Keskustelun aikana herra Mimmerman on twiitannut minulle siitä, miten tärkeää todellakin on tarkastella asiantilaa olemassa olevassa lainsäädännössä ja miten tärkeä REFIT-organisaatio tai aloite on. Ja viittasin takaisin, että juuri sen vuoksi sisämarkkinavaliokunta asiaa tarkastelee. Eli kyllä meitä kuullaan. Ihan tälläkin hetkellä. Eli jos voidaan vain rohkaista vuoropuhelua kansalaistemme kanssa, niin se on aina hyödyksi. Herra Karas. Ensinnäkin haluan kiittää kaikista näistä erittäin rakentavista puheenvuoroista. Tarkoitusperieni ja näiden puheenvuorojen välillä ei ollut minkäänlaista ristiriitaa, vaan ne toivat esiin tarkennustarpeita – Meillä on oikeastaan neljä asian kokonaisuutta yhteenvetäen. Ensinnäkin sääntelyn purkaminen, yksinkertaistaminen ja parempi sääntely eivät saa olla keskenään ristiriidassa. Haluamme tehokkuutta ja parempaa sääntelyä. Ja sitä sitten voidaan toteuttaa erilaisin välinein. Sääntelyn purkamista emme suinkaan näe Kansallistamisen avaan sääntelyn tehostamisessa eurooppalaisin lainsäädäntövälineen. Tarkistusten kohdalla pitää sitten katsoa, että mitenkä voimme tätä sääntelyn parantamista täsmentää siten, että nämä eri, eri näkökulmat eivät ole ristiriidassa keskenään. Ei siis niin, että haettaisiin kansallista sääntelyä. Toinen asiakokonaisuus on tämä sidosryhmäasia. Ja on tietenkin väärin keskittyä siinä pelkästään PK-yrityksiin. Ja parempi on ottaa myös kansalaiset ja kuluttajat ja, ja muut mun tyyppiset sidosryhmät mukaan. Eli on, tar- on tarkennettava tässä lausunnossani niin tätä sidosryhmien määrittelyä. Kolmas kokonaisuus on sidosryhmien institutionalisoiminen, se ei ole ollut mitenkään tarkoitukseni, että heidät otettaisiin tiiviimmin kaikkeen mukaan, mutta oikeastaan meidän pitäisi selvittää se kysymys, että kun olemme määritelleet vaikutusten arvioinnin, niin siinähän mukana ovat ne toimijat, joita myös nämä vaikutukset koskevat ja vastaavasti pitäisi tässäkin käsitellä asiaa. Neljäs kokonaisuus on sitten näiden joidenkin muotoilujen tarkentaminen ja toivoisinkin, että teette tarkistusehdotuksia näihin kohtiin. Otamme kaikki, kaikki panokset huomioon, joilla tätä tekstiä voidaan tarkentaa ja täsmentää. Kiitän jo etukäteen hyvästä yhteistyöstä. And the deadline for amendments is the Määräaika tarkistusten on 10. joulukuuta. Kiitos kovasti valmistelijalle ja pahoittelen, että ollaan muutama minuutti myöhässä, mutta nähdään iltapäivällä.